Okay, well, I'm going to start anyway. I think we've got some... Aloitan joka tapauksessa kokouksen. Täällä varmasti on ihmisiä tulossa vielä vähän myöhässä, mutta näinhän se menee. Koska tällä hetkellä järjestetään myös varjoesittelijöiden kokouksia, niin varmasti tässä on myös kyse siitä, että täytyy raportoida asioista muillekin. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on kohta yhdeksän vertailuarvoina käytettävät indeksit rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa. Tässä on tarkoitus tarkastella tarkistuksia. Ja kuten tiedätte, niin minä olen esittelijä. Koordinaattorit on viisaudessaan antoivat tämän mietinnön minun kontolleni. Ihan alkuun haluan kiittää kiittää jäseniä ja varjoesittelijöitä tarkistuksista. Kaiken kaikkiaan ne ovat hyödyllisiä. Ja kaiken kaikkiaan olemme kaikki samaan suuntaan matkalla, joten toivottavasti voimme jatkossakin tehdä sellaisia kompromissitarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että äänestykseen mennessä meillä on kohtuullisen järkevä kanta. Kuten sanoin, niin äm, tässä on kyse toisesta tarkistuskierroksesta, jossa katetaan sellaiset asiat, jotka ensimmäisellä kierroksella olin jättänyt huomiotta. Ja näin, nämä perustuvat myös niihin keskusteluihin, joita varjojen kanssa on käyty täällä valiokunnassa. Me olemme jo kokoontuneet ja minä olen jo aloittanut ehdotusten tekemisen niiden asioiden osalta, ähm, joista kollegat ovat tehneet paljon tarkistuksia, jotka varmasti vielä ovat omiaan yksinkertaistamaankin asioita. Uutiset neuvoston suunnalta ovat sen kaltaiset, että vasta ensi kuukauden puolessa välissä siellä aletaan tehdä työtä tämän asian parissa, joten mahdotonta on nyt päästä trilogiin, mutta olisi siis silti hyvä, jos me saisimme kantamme ö, valmiiksi, että se on valmis siinä vaiheessa, kun siellä aloitetaan työt. No, tällä tavalla me saamme hiukan enemmän lisäaikaa, ja nyt ehdotan, että 17. tai 20. helmikuuta meillä olisi valiokunnassa äänestys. Tästä täytyy vielä keskustella varjoesittelijöiden kanssa ja ensi viikolla meillä on vielä lisää kokouksia. Ajattelin, että kertoisin, mitä itse aion tarkistusteni suhteen tehdä. Tietysti kollegat puhuvat sitten omistaan. Ja ehkä voin sitten vetää lankoja yhteen. Minä olen esittänyt artiklaan 5.1 hiu 2. 82 tarkistussa esittänyt sellaisen muutoksen, että saisimme mukaan vähän enemmän asiantuntemusta siitä, mikä benchmarkin sovellusalan piirissä pitäisi olla. Ja olen myös viitannut lisenssibenchmarkkeihin ja indekseihin, eli tällä tavalla vältettäisiin eturistiriidat. Olen selittänyt sitä, että otaksuin, että keskuspankit ja kansalliset virast, tilastolaitokset suljettaisiin ulkopuolelle, koska tätähän artiklassa kaksi peräänkuulutetaan, mutta haluaisin jonkinlaisen ähm, näkemyksen niistä säädöksistä, äh, jotka äh, liittyvät hallinnon läsnäoloon. Ehkä tässä halutaan viitata pikemminkin kolmansiin maihin, mutta jonkinlainen tarkistus tai mahdollisuus valvoa tätä puolta olisi hyvä. Ja pyytäisin teitä myös tarkastelemaan, josko säännellyt markkinat ja entiteetit voitaisiin sulkea kokonaan tai osittain ulkopuolelle. En nyt halua mitään kattavia poikkeuksia, mutta ehkä Esvan kanssa voin konsultoida tästä asiasta. Toisaalta haluan, että sovellusala on mahdollisimman kattava, jotta ne ovat tyytyväisiä, jotka haluavat laajan ää, äh, kattavuuden. Tietysti jotkut, äh, jo, joiltain osin kattavuus voi olla mahdollisimman laaja, mutta ehkä me emme yksin voi kaikkia näitä päätöksiä tehdä. Ja siksi meidän tulisikin pohtia, tulisiko olla jonkinlainen face-in-prosessi <clears throat> tämän asetuksen suhteen, koska meillähän on myös IOSKon kanssa muita prosesseja meneillään. Eli meidän täytyy ehkä oppia hiukan siitä, mitä opimme luottoluokituslaitosasiasta. Eli pyrimme päivittää sitten säänneltyjä standardeja tai normeja delegoiduin säädöksiin niin, että noudatamme IOSKon sääntöjä. Keskusteluissa varjoesittelijöiden kanssa ihmiset totesivat, että ehkä olisi parempi rukata sovellusalaa artiklan 2 puitteissa pikemminkin kuin artiklan 5 puitteissa. Ja tämä on sellainen asia, jota kompromississa peräänkuulutan itsekin, koska tämä on mielestäni hyvä asia. Määritelmistä Uskoisin, että kaikkein merkittävin määritelmä liittyy säänneltyyn tietoon ja raportoituun tietoon. Komission ehdotuksessa oli myös mahdollisuus ottaa mukaan OTC-tietoja määritelmiin, kun puhutaan siis kun puhutaan säännellyn tiedon määritelmästä, mutta tämä mielestäni lähettäisi väärän signaalin joten minä olen tehnyt muutoksia tähän liittyen. Sitten tietojen, tietolähteet täysin avoimista säännellyistä markkinoista. Se lienee sellaista tietoa, joka on luotettavampaa kuin ei-avointen markkinoiden lähteestä tullut tieto. Mutta ehkä voimme rukata näitä sanamuotoja äh, avoimuuden suhteen. Sitten kriittiset benchmarkit. No minä olen muuttanut kynnystä. Pidin 500 miljardin summan tekstissä, mutta olen myös tietoinen siitä, että tätä saattaisi olla hankala kvantifioida. Ja tämä saattaa myös aiheuttaa muita jatkovaikutuksia, joten tarvitaan jonkinlainen kriittinen benchmark, jota voi, joka on käyttökelpoinen kansainvälisillä markkinoilla – mutta tässähän puhutaan nyt tietysti sellaisesta benchmarkista, jonka pitäisi olla riittävän substantiaalinen niin sanotusti, ja 500 miljardin olisi. Olen myös muuttanut niin kutsutun major benchmarkin määritelmän, koska siihenkin liittyy lasken kvantifioitavia kvantifioitavuuteen liittyviä ongelmia. Ja me yritämme kaiken kaikkiaan parantaa tämän ehdotuksen rakennetta. Ja nyt minua kiinnostaa kuulla, mitä muut ovat mieltä tästä asiasta. Sitten viittaan vielä asetukseen kattamiin viranomaisiin. Heidän raportointivelvollisuutensahan ovat riippuvaisia benchmarkeista metodologian raportoinnissa ei välttämättä ole ongelmia silloin, kun tieto ei ole arkaluontoista ja uutta, mutta jos se on, niin tilanne onkin jo toinen. Ei kuitenkaan olisi ehkä viisasta sanoa, että tieto pitää antaa oikopäätä. On myös sellaista tietoa, joka saattaa olla säänneltyä tietoa ja siihen liittyen metodologian suhteen saattaa olla ongelmia. Eli kaiken kaikkiaan haluan tehdä eron vähittäismarkkinoilla käytettävien benchmarkkien välillä ja muiden benchmarkkien välillä. Täytyy myös tässä yhteydessä tarkastella immateriaalioikeuskysymyksiä mielestäni olen laatinut ihan kohtuullisen kompromissin tai lähestymistavan. Minä äh, puolan lisenssointi äh, ah, ja kun äh, puhutaan rahoitustuotteiden maksusta, niin niiden täytyy olla avoimia ja minkäänlaista hintakustannussubventointia emme voi hyväksyä. Eli olen tähän äh, liittyen esittänyt tekstin, joka on samankaltainen kuin CSD-tekstissä. Tällä hetkellä lähden siitä, että meillä pitäisi olla kaksi rinnakkaista järjestelmää meillä ja kolmansissa maissa, koska me emme voi noin vain oikopäätä yhdistää näitä järjestelmiä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon IOSKOon perustuva lainsäädäntö. Eli Toisaalta lähdemme siitä, että haluamme olla kuuliaisia joskon säännöille, säännöille mutta sehän tarkoittaa sitä, että voimme ö, ähm, asettaa omat benchmarkkimme ja äh, rakentaa tähän järjestelmään sisään asianmukaisen ö, äh, vastaavuuden, ekvivalenssin. On erittäin tärkeää, että kaikki lainsäädäntö perustuu IOSKOon äh, kautta maailman. Muillakin aloilla olemme näin tehneet ja myös kirjanpitostandardien tai normien osalta olemme näin tehneet, joten ei tämä ole mitään uutta auringon alla. Niin, nyt tarkastelen ESMAn roolia näiden kriittisten benchmarkkien osalta. Ehkä en ole vielä saanut sanamuotoa niin viimeisteltyä. Se sanamuoto, jota Gay Mitchell on ehdottanut, toimii varmasti jopa paremminkin, ja varjojen kokouksessa keskustelimmekin siitä jo. Joten Gay Mitchellin johdantosan kappaleen sanamuoto on sellainen, jota voimme käyttää perustana muille AO-artikloille. Ajatuksena voisi olla se, että ESMalla on de facto valvonta oikeus kaikkien EUn kriittisten benchmarkkien suhteen, mutta jos meillä on jo olemassa olevaa IOSKon mukaista benchmarkia, niin tietyissä jäsenvaltioissa, niin tämä jäsenvaltio voi pitää kiinni siihen liittyvästä valvontavastuustaan. Tietysti jos ö, ESMAN piirissä herää kysymyksiä, tai jos halutaan ö, antaa ESMAlle näissä tilanteissa äh, suurempi rooli, niin sekin on mahdollista. Mutta joka tapauksessa olen sitä mieltä, että Gay Mitchellin sanamuoto äh, voi sopia, voi, voi toimia aika hyvin, koska äh, riskihän on se, että kriittiset benchmarkit voivat edellyttää sitä, että veronmaksaja joutuu maksamaan viuluja. Ja jos nyt katsotaan vaikka pankkiunionia, niin se tietysti saattaa mutkistaa asioita. Me olemme tästäkin jo keskustelleet varjoesittelyiden ryhmässä tästä asiasta siis. Joka tapauksessa näyttää siltä, että saamme aikaan yhteisymmärryksen, joka toimii. Lopuksi liitteisiin liittyen. En ole liitteitä ehtinyt käydä läpi varjoesittelijöiden kanssa. Suunnit- näkemykseni on se, että olemme mahdollisimman johdonmukaisia IOSKon kanssa ja erityisesti liitteen kolme osalta, yleishyödykebenchmarkkien osalta meidän täytyy pitää huoli siitä, että voimme ottaa huomioon IOSKon päivitykset ja jopa lykätä voimaantuloa siihen, kun, saakka kun IOSKon tilanne on selvitetty. Täytyy kuitenkin olla kieli keskellä suuta, kun laadimme sanamuotoja, koska tiedän, että on sellaisia jäseniä, jotka haluavat täydellistä poikkeusta. Ja sitten taas on sellaisia, joiden mielestä täydelliset poikkeukset eivät ole hyvä asia. Eli nämä asiat täytyy ensin selvittää. Toivottavasti saamme aikaan hyvän kompromissin tähän asiaan. No niin, nyt antaisin varjoesittelijöille mahdollisuuden esittää omat tarkistuksensa ja ajatuksensa siitä, mihin suuntaan tässä pitäisi mennä. Eli EPP, Gay Mitchell. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olette totuttuun tapaan antaneet kattavan katsauksen nykytilanteesta. Tarkistukseni liittyvät lähinnä soveltamisalaan, EAVM-rooliin, tietoihin kolmansiin maihin ja myöskin ilmiantoihin. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että meidän tulisi tällä tiellä jatkaa. Mitä tulee soveltamisalaan, niin korostaisin sitä, että olen tyytyväinen esittelijän lähestymistapaan. Tällä hetkellä tähän liittyen on erinäisiä tarkistuksia esitetty. Sehän luo koko asetuksen pohjan joten meidän täytyy tarkkaan pohtia, miten se muotoillaan tulevien viikkojen aikana. Eli tässä täytyy kyllä lyödä viisat päät yhteen, mutta meidän täytyy varmas, varmistaa, että IOSKO periaatteet ovat mielessä, kun tätä soveltamisalaa muotoillaan. Ja noudatetaan suhteellista soveltamista huomioiden eri vertailuarvoihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee ESMA, äh, EAMV johdatosan kappaleeseen, niin minä uskon, että me löydämme toimivan kompromissin ja yhdessä varjoesittelyiden kanssa se onnistuneen tarkastuksessa, niin sanotaan, että EAMVn tuti, tulisi toimia siten, että huomioidaan se kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka on kykenevä hoitamaan tämän arviointityön. Syynä tähän on se, että tietyt kriittiset vertailuarvot, niihin voi liittyä useamman jäsenvaltion erinäiset toimijat ja välttämättä kaikkia olemassa olevia riskejä ei huomioida. Ja mikäli jäsenvaltiolla oli riittävää valvontaa, niin silloin tässä toimittaisiin poikkeusmenettelyä käyttäen, mutta ei tule nyt heti ensimmäisenä mieleen, miten, mikä tilanne voisi olla kyseessä. 453 tarkistus ja sen liittyy vertailuarvoihin ja indekseihin – hyödykkeiden vertailuarvoon. Kollega Langenhan on tähän liittyen esittänyt oman ehdotuksensa. Olle Smithin tarkistus 457kin liittyy tähän samaiseen aiheeseen. Se kuitenkin korostaa tätä asiaa eri tavalla, eri näkökulmasta katsottuna. Kuitenkin avoimessa hengessä me voimme keskustella tästä Katsotaan nyt, mitä Werner haluaa asiaan liittyen sanoa, mutta tämä on ihan oma asiansa. Ja mitä tulee käytännössääntö kysymyksiin koskien näitä tarjoajia, on olemassa muun muassa pieniä, erityisesti hyödykemarkkinoilla, niin tämä määräys ei välttämättä käytännössä toimisi laisinkaan. Jotkut ovat yrittäneet pehmentää tätä tekstiä siten, että se olisi toimivampi. Mutta kuten tekin, rouva puheenjohtaja, tekin olette laatineet tarkistuksen, jossa sanotaan, että nämä ohjausäännöt olisivat sitovia tarjoajien suuntaan. Minun mielestäni se on ihan järkevää. Eli kyllä tässä pitäisi olla tiukat määräykset käytettävissä Tällaisia tietoja ei noin vain tarjota järjestelmän käyttöön, joten tiedän, että tästä ei välttämättä olla aivan täysin samaa mieltä, mutta ehkäpä voisimme löytää eri sellaisen tarkistuksen, jossa viitataan ö, tietynlaisiin tietoluokkiin. Ja mitä tulee ö, syötettyihin tietoihin, artikla 16, siihen liittyen olen esittänyt oman tarkistuksen Eli tässä toimin iosko viitottamalla tiellä, että meillä olisi tällainen hierarkia, eli katsotaan minkälainen lä- se on tiedon lähte, minkälaisia riskejä näihin tietoihin liittyy ja niin poispäin. Avoimuutta pitäisi tietenkin parantaa, mutta se edellyttää tietoihin perustuvaa luottamusta, joten meidän täytyy katsoa säänneltyjen toimijoiden OTC tahojen ja asiantuntijoiden tarjoamien tietojen luotettavuuden välisiin eroihin. Mitä tulee sitten kriittiseen vertailuarviointiin, niin kyllä tiedot pitäisi julkistaa yhtä lailla kuin myöskin käytetty metodologia. Ehkä olisi paikallaan tarkentaa tätä artiklaa siinä määrin, että katsotaan, mitkä nämä tiedot ovat ja missä olosuhteissa näitä tietoja on analysoitu. Mitä tulee sitten kolmansiin maihin? Tässä täytyy tietenkin katsoa myöskin tätä rajat ylittävää ulottuvuutta, kun puhutaan vertailuarvosta. Yhdysvallat eivät tällä hetkellä aio Iaskon periaatteita pistää täytäntöön. Yhdysvalloissa saattaa kuitenkin mm, suunta muuttua, mutta meidän täytyy varmistaa, että me olemme avoimia myöskin kolmansien maiden hallinnoijien suuntaan. Meidän täytyy varmistaa tarkistuksen, että kolmansien maiden tarjoajat voisivat toimia mahdollisimman läheisesti Ioskon määräysten mukaisesti. Ja mielenkiinnolla jään nyt kuuntelemaan, mitä kollegat ovat asiasta mieltä. Ja sitten mitä tulee sitten näihin mm, väliaikaisiin äh, määräyksiin tai vastaavuuteen. Tämä saattaisi painostaa kolmansien maiden toimijoita. Kuten tekin rouva puheenjohtaja alustuspuheenvuorossanne sanoitte, niin tähänkin täytyy todellakin paneutua. Ja lopuksi saanen palata vielä siihen, että meidän täytyy varmistaa, että meillä on vertailuarviointiin liittyvä hyvä ilmiantojärjestelmä. Eli meidän täytyy varmistaa, että kun tietoja annetaan ilmi, niin silloin tästä ei synny minkäänlaisia ongelmia tälle ilmiantajalle. Tietenkin meidän täytyy vielä tätä ryhmätasolla käsitellä, mutta minusta nyt näyttää siltä, että nyt voimme todellakin lähteä viilaamaan kompromisseja Toki yhteisymmärrystä kaikkien asioiden osalta voida saavuttaa, mutta siihen palataan sitten myöhemmässä vaiheessa. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Niin. Thank you. Emily sitten näistä ryhmä Kiitoksia. Kaiken kaikkiaan Meillä on monenlaisia tarkistuksia, jotka menevät eri suuntiin ja mielestäni meidän täytyy olla erittäin varovaisia määritelmien alalla on koko joukko uusia ähm, määritelmiä, esimerkiksi tämä kriittinen vertailuarvo tai äh, niin edelleen. Meidän, meidän täytyy olla hyvin, hyvin huolellisia niin soveltamisalan kuin näiden määritelmienkin suhteen. Tästä olen hiukan huolissani nyt. Toinen asia on se, että tässä meidän ehdotuksemme alkaa olla monimutkaisempi kuin komission alkuperäinen ehdotus oli. Samalla se ei kuitenkaan ehkä soveltamisalaltaan ole yhtä laaja kuin komission ehdotus oli, ja e, siinä ikään kuin heikennetään nämä arvopaperimarkkinaviranomaisen e, toimintamahdollisuuksia. Me olemme varjoesittelijöiden kanssa nyt käyneet näitä keskusteluja, mutta toivon, että pääsemme nyt e, näiden tiettyjen ongelmien yli. Muutama huomio liittyen tämän lainsäädännön kriittisimpiin kohtiin. Soveltamisala, niin kuin monia monia kertoja olen täällä todennut, ST-ryhmä haluaa mahdollisimman laajan ja käytännönläheisen soveltamisalan. Monet tarkistukset pyrkivät kaventamaan sovellusalaa kuitenkin. Tämä huolestuttaa minua. Ja varjoesittelijöiden piirissä meidän täytyy kyllä jatkokokouksissa tähän puuttua. Te totesitte puheenjohtaja, että halusitte keskittyä näihin hallinnoijiin. Ja se on ihan järkevää, kyllä. Mutta meidän on siltikin vielä varmistettava jonkin näköinen kunnollinen vaatimus myös tarjoajien suhteen. Jos meillä on heikommat käytännössäännöt, niin tämä Ongelman näen kyllä siinä, että käytännön säännöstöstä tulee laillisesti siittoava. Ymmärrän sen, mutta samalla meidän täytyy kyllä myös tarjoajien suhteen saada aikaan jonkinnäköiset kunnolliset säännöt. Kriittisten vertailuarvojen suhteen meidän täytyy keskittyä siihen, miten tämä määritellään ja täytyisi saada aikaan tällainen kattava määritelmä, joka toimisi myös tulevaisuudessa, jota ei olisi sopeutettu vain tämän päivän nämä tällaisiin suuriin vertailuarvoihin, jos niistä esimerkiksi tulee kyllin suuria tai kriittisiä. Joten kyllä tässä tarvitaan kvantitatiivista, mutta myös kvalitatiivista lähestymistapaa vertailuarvojen suhteen, kun juuri tämä kriittisen vertailuarvon määritelmä kirjataan. Tätäkin meidän täytyy vielä katsoa. Sitten äh, EAMVn suhteen SD haluaa sille hyvin vahvaa roolia näiden unionille kriittisten vertailuarvojen suhteen. Tämän suhteen haluamme olla täysin selviä. Ja todella se, että kun puhutaan sääntely, teknisistä sääntelystandardeista, tämä kuuluu arvopaperimarkkinaviranomaiselle, mutta myös valvonta, erityisesti näiden kriittisten vertailuarvojen suhteen. Tästäkin me olemme osittain hiukan eri linjoilla ehkä, ja keskustelua vielä täytyy käydä. Sitten kolmannet maat. Tämä on aika arkaluontoinen ja hankalakin kysymys, ja itse asiassa haluaisin komissiolta kuulla – ajatuksia, joita komissiolla on tämän oman ehdotuksensa suhteen, eli että näitä kolmansien maiden toimijoitakin kohtaan tulisi tiettyjä vaatimuksia. Meillä on hiukan vaan epäilyksiä varjoesittelijöiden ryhmässä siitä, että miten tämä olisi käytännössä mahdollista toteuttaa. Ja kun puhutaan sitovista vaatimuksista myös kolmansien maiden administraattorien suhteen, niin en, eh, emme vielä ihan tiedä, miten tämä voisi toimia, mutta olisi kyllä kiinnostavaa kuulla komissiolta lisäajatuksia tästä. Ei riitä, että meillä on IOSKon periaatteet. Ne eivät kuitenkaan ole mitenkään sitovia ja vaarana olisi se, että tämä vertailuarvo teollisuus vaan sitten muuttaisi Euroopan unionin ulkopuolelle ja tekisi jatkossakin mitä lystää. Eikä tällöin ö, tämä lainsäädäntömme olisi johtanut puusta pitkään. Hmm. Tässä oikeastaan minun pääajatukseni ja toivon, että saamme vielä tällä lainsäädäntökaudella tämän työn valmiiksi. Tiedän, että neuvosto etenee aika hitaasti, mutta katson, että meidän ainakin tulisi tehdä työmme vielä tällä kaudella niin että meillä olisi mahdollisimman selkeä kanta ja että monien vertailuarvojen manipulointiin näin tarttuisimme tomerasti. Kiitoksia ja vihreiden puolesta Filippi. Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on oikein hyvä tiimi käsittelevässä tätä tärkeää asiaa, koska rehellisesti sanottuna emme vielä ole nähneet pahinta. Tulemme varmasti vielä Äh, huomaamaan, miten suuri Forexin ympärillä oleva skandaali on. Äh, Libor oli ehkä ihan lekkeripeliä. No, edelleenkin äh, Emili on kollegani ja ystäväni, ja mekin perään kuulutamme mahdollisimman laajaa käytännön sovellusalaa meidän täytyy varmistaa se, että ne rajoitukset, joita asetamme, ovat perusteltuja, että ne voidaan perustella käytännön tavoitteilla, eikä niin, että haluamme suitsia Euroopan roolia. Mutta minä tiedän, Sharon, että sinä olet vaikka olet brittiläinen henkilö, niin olet myös Eurooppa-mielinen henkilö, joten luotan sinun Esman roolista. Varjo-esittelijöiden kokouksessa äh, annamme osvittaa siitä, mihin suuntaan meidän pitäisi tehdä. Meidän pitää mennä äh, säänneltyjen teknisten standardia, standardia pitemmälle. Tarvitaan nimellistä vastuullisuutta myös. Me olemme myös pankkien osalta näin toimineet. Valvonnan vastuu <clears throat> on sellainen, että peräänkuuluttaisin sellaista luokittelua, joilla todella on EUn laajuinen vaikutus ja niiden tulisi olla ESMAn vastuualaan kuuluvia. Kysymys kuuluu, onko tämä vastuu sellainen, että ESMA suoranaisesti käyttää sitä vai delegoiko ESMA vastuunsa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille – vertailuarvojen valvonnan osalta. Tämä on se kysymys, joka täytyy vielä esittää. Me emme tietenkään tarkoita, että ähm, me tarkoitamme, että meillä on täällä yhteismarkkinat ja vertailuarvojen valvonnan yhtenäismarkkinoilla äh, tulisi tapahtua Euroopan tasolla, ei kansallisella tasolla. Mutta olkaamme nyt kuitenkin järkeviä, tehkäämme järkeviä valintoja sen suhteen, kuinka vastuut jaetaan ja kuinka täytäntöönpano toteutetaan. No niin, olen jo sanonut, että meidän tulisi saada eh, selkeät määritelmät eri vertailuarvojen kategorioille. Ei pidä tehdä järjestelmästä liian mutkikasta. Kriteereiden tulisi olla mahdollisimman selkeät, olipa kyse sitten kvantitatiivisista tai laadullisista kynnyksistä. Eli täytyy määrittää, mitkä vertailuarvot kuuluvat mihinkin kategoriaan. Yksi asia, eh, jonka parissa olemme olleet aika yksin, on seuraava. Haluan kiinnittää huomiota tähän se on vertailuarvojen soveltuvuus. Käytetäänkö vertailuarvoja rahoitusoperaatioihin, niihin, niihin operaatioihin, joiden osalta vertailuarvot ovat, opera, ovat mm, relevantteja. miksi esimerkiksi Liboria käytetään kiinnelainojen vaihteleviin korkoihin? Miksi? Me haluamme, että vertailuarvoa ei käytettäisi sellaisen tarkoituksen, johon se ei sovellu, koska se aiheuttaisi riskejä. Haluaisimme, että tämäkin asia sisällytettäisiin lainsäädäntöön. Joku voi ihan perustellusti väittää, että emme ole vielä tulleet siihen pisteeseen, jossa voimme selkeästi määrittää, mikä on tietyn vertailuarvon asian mukainen käyttötarkoitus. Joku voi väittää, että olemme menossa liian pitkälle pyrimme määrittelemään liian pitkälle meneviä asioita, mutta me pyydämmekin komissiota tulevina vuosina tarkastelemaan tätä asiaa. Eli e, komissio tarkastuslausuman mukaisesti voi, mikäli tarpeen on, palata näihin asioihin, erityisesti silloin, kun näyttää siltä, että vertailuarvoja on käytetty ei-soveltuvalla tavalla. Haluaisimme myös mahdollisimman paljon avoimuutta, läpinäkyvyyttä voitte sanoa, että se on outoa vihreille, mutta me haluamme, että markkinat ovat avoimia, eivätkä läpinäkymättömiä. Ja olemme sitä mieltä, että läpinäkyvyys tuo varmuutta markkinoille, ellei voida uskottavasti osoittaa, että liika-avoimuus voisi tehdä hallaa markkinoiden asianmukaisella mukaiselle toiminnalle. Mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että varha, mahdollisimman varhaisen ähm, avoimuuden tulisi olla sääntö eikä poikkeus. Liitteiden osalta emme vielä ole tietoisia siitä, mitä Sharon aikoo niille tehdä, mutta toki asia meitä kiinnostaa. Meillä on oikein hyvä tiimi tässä pöydän ympärillä tekemässä työtä, joten varmasti saamme hyvän lain aikaan. Um, thank you. I... Kiitoksia kovasti. Trasek, eh, tekö puhutte Saidin puolesta? Madam Chair. Uh... Kyllä, rouva puheenjohtaja. Kollega Kamal on varjoesittelijä tähän mietintöön liittyen ja hän on pyytänyt minua kertomaan teille hänen näkemyksensä asiasta. Hän ei nimittäin valitettavasti päässyt tänään paikalle. Vaikea on nyt samaistua häneen, kuten näette, mutta teen nyt parhaani. Niin, siksipä kultakin suosikko vihreisiin. Niin, kollega Kamal kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä viime viikkoisesta erinomaisesta kokouksesta pitkälti ollaan yhtä mieltä asiasta. Meidän täytyy luoda EPn kanta valmiiksi ennen toukokuisia Euroopan vaaleja. Kollega Kamal on huolissaan tästä soveltamisalasta ja sen laajuudesta. Se on liian laaja. Hän on sitä mieltä, että meidän tulisi keskittyä niihin vertailuarvoihin, joita on helpompi manipuloida sekä niihin keskeisiin vertailuarvoihin, jotka ovat tärkeitä silloin, kun puhutaan rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Meidän ei tulisi säännellä vertailuarvoja vain ja ainoastaan sääntelemisen syystä. Liboria täytyy valvoa yhdistyneessä kuningaskunnassa vertailuarvomenettelyä Liborin osalta on vahvistettu ja Euroopan unioni on tältä osin tehtävä vielä työtä. Meidän ei tulisi heikentää olemassa olevia järjestelmiä, jotka löytyvät jo jäsenvaltiossa. Mitä tulee EAMV, sen pitäisi harmonisoida ja valvoa kansallisten viranomaisten toimintaa, mutta sille ei pitäisi antaa liikaa työtä hoidettavaksi. Sitten puhuttiin myöskin säännöistä ja pitäisikö niiden olla juridisesti sitovia vaiko ei. Jos ne olisivat sitovat, niin se saattaisi johtaa siihen, että yhä vähemmät toimijat antaisivat näitä vertailuarvotietoja. Meidän täytyy olla joustavia, löytää tasapainoinen vertailuarvoprosessi, mutta meidän ei tulisi mennä kuitenkaan niin pitkälle, että että vertailuarvoihin ei löydy minkäänlaisia tietotarjoajia. Kollega Kamal tulee esittämään oma tar- tarkistuksensa ja toivoo, että me löydämme avoinna oleviin kysymyksiin vielä kompromissit. Me kuitenkin tarvitsemme suhteellisuuden ja joustavuuden periaatteeseen nojautuvaa lähestymistapaa ja kollega Kamal toivoo, että voimme asian tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Ää, äh, ää, äh. kiitoksia. Ja nyt puhujalistassa on Langen ja Gulard. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Voin lisätä teidät luettelooni. Tietysti komissio saa käyttää puheenvuoron muiden jälkeen, joten voitte käydä läpi kaikki ne kysymykset, joita esitettiin tai jätettiin esittämättä. Kiitos. Haluaisin korostaa, että tuen täysin esittelijän ja kollegan Mitchellin strategiaa Tänään puolen tunnin kuluttua aloitamme äänestyksen ITRE-valiokunnassa raaka-ainevertailuarvoista. Valitettavasti en siis vielä voi kertoa Rouva Matiaksen mietinnön lopputuloksesta. Meillä on siellä koko joukko kiinnostavia tarkistuksia, mutta minun mielestäni on tärkeää muistaa, että esimerkiksi raaka-ainevertailuarvot, nämä indeksit, jotka yleensä perustuvat kolmansien maiden tietoihin, että niitä ei ylisäännellä, koska tarvitaan kuitenkin läpinäkyvyyttä, jos eurooppalainen lainsäädäntö tarjoajat äh, pakottaa ulkopuolelle, niin ähm, unionin ulkopuolelle, niin tämä ei hyödytä kyllä ketään. Eli kun, kun pohjalla taustalla ovat äh, fyysiset tuotteet ja hinta, kehitys perustuu vertailuarvoihin, niin täytyy muistaa, että on esimerkiksi raaka-ainejohdannaisia. Kyse on siis muustakin kuin rahoitusalasta. Ja osittain äh, Kyllä täytyy sääntelyn olla hyvin hyvin pidättyväistä, koska esimerkiksi öljy- ja kaasu bisneksessä, liiketoiminnassa monikansalliset yritykset päättävät hinnoista, emmekä me voi oikeastaan sääntelyllä tilannetta parantaa. Saa nähdä, mitä teollisuusvaliokunta nyt sitten kaiken kaikkiaan päättää, mutta Samalla täytyy muistaa se, että kun puhutaan fyysisistä vertailuarvoista, niin nämä niin kutsutut hallinnoijat, administraattorit, mm, heillä on mukanaan koko joukko tällaisia tarkkailijoita, eh, siis eh, tahoja, jotka vertailukerpoisia tietoja eri alueilta toimittavat, ovat tässä kovasti mukana tässä työssä ja siksi täytyy huolehtia siitä, että tämä vapaaehtoinen tietojen välittäminen ja tietovirta ei katkea, koska tämä johtaisi ongelmiin. Se, mitä sanotaan rahoitusmarkkinoista, mielestäni aivan täysin liittyy myös tai voi mm, olla voimassa myös raaka-aineiden vertailuarvojen suhteen. Ja näin ollen, rouva puheenjohtaja, ehkä voimme vielä katsoa sitten tuota teollisuusvaliokunnan kantaa vertailuarvosta ja mahdollisesti ottaa sen huomioon sitten omassa työssämme. Eli minulta täysi tuki ja kiitokset teille. Thank you very much. Sylvie. Kiitoksia ja Silvi. Kiitoksia Sharon ja kiitoksia kaikille Aivan kuten Filip jo sanoi, niin meillä on erittäin hyvä varjoesittelijöiden ja esittelijöiden tiimi. Yksi huomio vaan. Niin olen aika varma siitä, että tarvitaan mahdollisimman laaja lähestymistapa, jotta Euroopan unioni ei joudu kansainvälisten vaatimusten ikeeseen. Olen sitä mieltä, että tämä on sellainen asia, jota täytyy tarkastella mahdollisimman laajalta kantilta meillä on ollut tietynlaista vaihtelevaa suhteellisuutta sen suhteen, miten olemme indeksejä tarkastelleet. Toiseksi haluaisin todeta, että tarvitaan myös hallinnollisia sanktioita. Sanktiothan ovat vaihdelleet perinteisesti maasta toiseen. Ja ennen kaikkea haluaisin kiinnittää huomioon tarkastukseen 23 jossa korostetaan tuomioistuimen eh, päätöstä. Tuomioistuinhan eilen vahvisti eh, lyhyeksi myymistä koskevan asetukseen. Tämä asia on ollut lähellä Euroopan parlamenttia, eli tämä mahdollistaa sen, että ESMA voi esittää kieltoja. Eli kun puhutaan Euriborin suoranaisesta valvonnasta ja muiden enemmän kriittisten indeksien hyväksymisestä, niin olen sitä mieltä, että tähän, on, tähän saatu selvitys oli tervetullutta. Eli minä olen aivan varma siitä, että Filip varmaan ottaa ottaa kantavakseen eh, Pascalin perinnön, eh, siitä on varmasti apua. Eli joka tapauksessa eh, tuomioistuin näin päätöksellään antoi meille merkittävän tuen, ja se on syytä ottaa huomioon. Uh, thank you very much. Um, uh, Kiitoksia kovasti. Jos kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa tässä vaiheessa, niin komissio saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä käydystä keskustelusta. Tämä osoittaa, että parlamentti suhtautuu vakavasti tähän ehdotukseen. Tämä on tärkeä asia, sillä kuten täällä jo sanottiin, niin vertailuarvoasia ei käsitellä vain ainoastaan Euroopassa, vaan maailmanlaajuisestikin, eli 20 tasolla ja eri kansainvälisissä järjestöissä, kuten IOSKossa. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin sen tarkoituksena on varmistaa vertailuarvojen riippumattomuuden yleisellä tasolla. Eli huomioida nämä kriteerit, jo esimerkiksi avoimuus, metodologia, syöttötiedot, e- eturistiriitakysymykset ja tarkoituksena on varmistaa, että huomioidaan taloudellinen todellisuus kuten esimerkiksi ne tiedot, mitä vertailuarvoilla halutaan kuvata ja varmistetaan, että käyttö on myöskin järkevää. Mitä tulee soveltamisalaan, niin kun katsotaan komission ehdotusta, niin sen perustuu IOSCO-standardeihin. Ja näissä standardeissa ne ovat laajat ja asia on hoidettu siitä syystä näin, että arvioinnit, jotka on toteutettu, ja selvitykset eri markkinoilta ja vertailuarvoaloilta ovat osoittaneet, että kaikkiin vertailuarvoihin liittyy haavoittuvuutta ja tästäpä syystä olisikin paikallaan varmistaa, että sääntelyä on riittävästi tarjolla ja valvontaa yhtä lailla. Ja erityisesti mitä tulee hyödykejohdannaisiin, niin vertailuarvoilla on näillä markkinoilla keskeinen merkitys, niin kuin Ioskokin on todennut. Ioskolta löytyy määräyksiä, jotka löytyvät muun muassa öljyn hintaraportointiin liittyen. Eli olisimme tyytyväisiä, jos parlamentti voisi ottaa tämänkin seikan huomioon. Mitä tulee EAMVn valvonta tai muihin tehtäviin, niin toteaisin, että komissio pitää hyvänä tuomioistuimen lausumaa, jonka mukaan lainsäätäjät ja komissio voivat esittää erityismääräyksiä, jotka liittyvät EAMVn rooliin perustelluissa tapauksissa. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin siellä viitataan valvontaan, vertailuarvojen valvontaan, eli kansallinen toimivaltainen viranomainen tämän asian hoitaa, koska komissio on sitä mieltä, että ne ovat parhaita tuntemaan markkinan tilanteen ja heillä on myöskin riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi, mutta tärkeää on varmistaa, että jos vertailuohjelmat vaikuttavat useampaan jäsenvaltioon, niin niitä voidaan valvoa yksissä tuumin useamman kansallisen viranomaisen toimesta. Ja sitten vielä tähän kolmansia maita koskevan järjestelmän. Komission mielestä on tärkeää, että meillä on olemassa niin sanottu vastaavuusjärjestelmä mukana. Niin kuin täällä sanottiin, niin G20 lainsäädäntöä ollaan työstämässä saattaa syntyä sellainen tilanne, että jos vastaavuustaulukkoa ei ole olemassa, niin kaikki tarjoajat voisivat siirtyä unionin alueiden ulkopuolelle määräysten kiertämiseksi, mutta tietenkään Euroopan markkinoita ei pitäisi sulkea. Ja tästä syystä tulisikin varmistaa kaikin keinoin, että mikäli määräyksiin vastataan, niin silloin niitä voidaan soveltaa myöskin unionin alueella, eli vastaavuus on varmistettuna. Ensimmäistä kertaa komissio muuten käyttää IOSKON periaatteita vastaavuuden arvioinnissa. Eli tässä ollaan edetty siinä mielessä, että vastaavuusarvioinnin osalta ollaan vielä joustavampia kuin aikaisemmin. Ja pitäisikö kolmasen maiden vertailuarvo tarjoajia valvoa, niin kyllä meidän mielestämme tämä on todellakin tarpeellista. Sillä jos henkilö ilmoittaa, että se toimii vastaavuusmääräysten mukaisesti, niin se ei ole omiaan varmistamaan tämän yhtäläisen toiminnan mahdollisuuden, jota val- va- vaadittaisiin Euroopan alueella toimimiselta. Kiitoksia. Um, Kiitos oikein paljon. Vedän lyhyesti yhteen. Kun ajatellaan äh, mahdollisia kompromisseja, niin on koko joukko artikloita, joihin äh, tarvitsemme alaotsikoita eri kategorioita varten, esimerkiksi siitä, miten hoidetaan tämä tarjoajakysymys ja sitten se, mitä Saidin puolesta todettiin, että tässä on koko joukko, todellinen kirjo erilaisia kysymyksiä. Osa tapahtuu lähes reaaliajassa ja osa on vapaaehtoista. Ja jos me Mm, liikaa pelottelemme ihmisiä, niin sitten tällaiset hyödylliset vertailuarvot jäävätkin ehkä saamatta. Toisaalta kun ajatellaan objektiivisia kriittisiä vertailuarvoja, niin näitä varten tarvitaan tiukempaa käsittelyä. Minä otan tässä kyllä eväksi teidän esittämänne huomiot ja otan myös Emilin huomioon siitä, että haluatte yksinkertaisen soveltamisalan, mutta kun vertailuarvot ovat niin monimutkaisia, että meidän täytyy kyllä todeta, että näitä vertailuarvoja käsitellään toisin kuin toisia. Ja jos haluatte kaiken mukaan tavalla tai toisella, niin kyllähän tämä ajatus tulee siitä, että e MVllä, e on ajatuksia siitä, miten kansallisten viranomaisten on hoidettava mm, koko joukko kysymyksiä ja tahoja juuri siitä syystä, että arvopaperimarkkinaviranomaisella ei kerta kaikkiaan ole kylliksi henkilöstöä näin laajan tietomäärän hallinnoimiseen ja siksi kansallisten sääntelyviranomaisten täytyy auttaa tässä tässä on siis näitä valvontapoikkeuksia ja suhteellisuus luonnollisesti täytyy jatkuvasti muistaa ja sehän sisältää sen vaihtoehdon, että mm, myös muutokset on otettava huomioon, eli joku vertailuarvo, joka ei ole kriittinen, ehkä tulee kriittiseksi ja niin edelleen. Ja kyllä tässä meidän täytyy ehkä myös vielä hioa sitä sanamuotoa, että mitä tarkoitamme kriittisellä vertailuarvolla, jos pyydämme, että viranomainen tekee nämä päätökset, niin viranomainen tarvitsee ohjeistusta siitä, että mitä lainsäätäjä tarkoitti, ajatteli, kun Ajatellaan koko tätä laajaa kenttää. Sitten kuulin sen, mitä Filippe sanoi riskeistä. En ehkä ihan sataprosenttisesti vielä tiedä, miten tämä määritellään. Perusriskihän määritelty on, mutta se ei välttämättä sovella tätä, tai sovellu tähän soveliaan riskimääritelmään, mutta täytyy pohtia tätä, koska jotkut soveliaisuuteen liittyvät kysymykset on otettu huomioon myös vaikkapa MIFIDissä, kun ajatellaan vaikkapa vähittäiskuluttajaa ja niin edelleen. Mutta kyllä tässä vielä jotain täytyy tehdä, että olemme johdonmukaisia eri teksteissämme. Ja jos komissiolla on jotain ajatuksia ja ehdotuksia, niin se olisi kyllä suureksi hyödyksi. Minäpä katson, mitä teollisuusvaliokunnalta tulee suurella kiinnostuksella. Kun ajatellaan öljyä ja ää, hiiltä, niin nehän MIFIDissä jo nousivat esiin ongelmana ja vastaava ongelma saattaisi nousta esiin tässäkin. Ehkäpä raaka-aineet mm, tulisi ottaa huomioon, mutta se ei tietenkään kuulu sitten tähän, vaan eri pääosastojen vastuualueelle, mutta ehkäpä pidemmällä aikavälillä tämä voitaisiin pitää mielessä. Se voisi antaa mm, ratkaisun ongelmiin monilla alueilla. Sitten seuraamuksista. Useimmat seuraamukset todennäköisesti tapahtuvat markkinaa sääntelyn kautta. Meidän on huolehdittava siitä, että vertailuarvot katetaan kunnolla, koska tämä on ollut ikään kuin tällainen aiemman lainsäädännön ää, on puute, joka jäi silloin huomaamatta. Ja kyllä täytyy tietenkin huolehtia siitä, että myös seuraamus järjestelmä on ajan tasalla. Sitten komissiolle viimeinen huomio, niin ymmärrän, että joissain kohdissa ette ole ihan johdonmukaisia valitsemanne lähestymistavan kanssa, ja monet meistä olemme tässä nyt yrittäneet näitä hotspots kysymyksiä esimerkiksi valaista. Kun puhutaan komission valitseman sovellusalan laajentamisesta. Te olette rajoittaneet tämän yksinomaan rahoitusvälineisiin, mutta välillä voisi olla myös omaisuus erien hinnoittelusta kyse, jotka eivät välttämättä ole tällaisia välineitä, ja siksipä otin mukaan IAS-viittauksen myös, ja olen aivan kyllä ehdottomasti valmis kuuntelemaan asiantuntijoiden neuvoja siitä, että onko tässä oikea tapa toimia, mutta kun puhutaan niin omaisuuseristä kuin välineistäkin, niin haluaisin tehdä tämän eron. Näissä, tässä saattaisi olla eroa. Sitten lopuksi toteaisin, että kyllä me tässä varmaan olemme lähestymässä ihan järkevää konsensusta. Kaikki eivät välttämättä ole ihan täysin onnellisia, mutta uskon, että tässä on tarpeeksi kyllä yhteistä pohjaa, että voimme saada aikaan sellaisen lopputuloksen, että kaikki ovat suhteellisen tyytyväisiä ää, kuitenkin. Ja varmaan tässä sitten ajan mittaan, kun saamme myös IOSKolta palautetta voimme ottaa sen huomioon, niin kuin esimerkiksi luottoluokituslaitosten kohdalla on toimittu. Aikataulusta vielä, niin kuin totesin, nyt tarkoitus on siirtää äänestys helmikuun 17. päivään. Tämä on nyt viimeisin suunnitelmamme, jonka pohjalta on tarkoitus toimia. Ja jos tästä voitaisiin pitää kiinni, niin sitten meillä olisi valiokunnan kanta, eli jotain konkreettista paperilla sitten neuvostolle pohdittavaksi ja luonnollisesti tämä ehtisi sitten huhtikuun täysistuntoon ja jos neuvosto tekisi työnsä nopeasti, kukapa tietää, sitä koskaan voi tietää, niin voitaisiin saada aikaan sopimus. Voidaan tällaista porkkanaa ehkä heilutella heidän edessään. Tämäpä tästä ja nyt sitten voimmekin siirtyä esityslistan kohtaan kymmeneen. Kyseessä on johdonmukaisuuden parantaminen. Minä olen jälleen tästä vastuussa valiokunnan puolesta ja meillä on täällä joitain tarkistuksia koordinaattoreilta. Tämähän on asia, jota koordinaattorit ovat kovasti tehneet. Ehkäpä luen teille nyt, mikä mielestäni on tämä tilanne. Haluan kiittää Elisa Ferreira ja Burkhard Paltsia heidän erittäin rakentavista tarkistuksistaan tähän EU-finanssipalvelulainsäädännön johdonmukaisuuden parantamismietintöön, joka on valiokunta-aloitteinen mietintö. Ja tämä on tärkeää, koska meidän kautemme on lopussa ja näin Ehkä voimme auttaa seuraavan lainsäädäntökauden kollegoitamme heidän tiellään tällä politiikan alalla. Tämä mietintöluonnos pohjautui hyvin laajaan julkiseen kuulemiseen viime vuodelta. Koko joukko sidosryhmiä on otettu huomioon finanssipalvelulainsäädännön alalta. Tässä keskitytään johdonmukaisuuteen lainsäädäntötyössä ja siihen, että lainsäädäntö linkit otetaan huomioon ja tässä mietinnössä tehdään koko joukko rakentavia ehdotuksia seuraajillemme Ekon valiokunnassa. DG Marktissa ja myös sen suhteen, että lainsäädäntö, jota on hyväksytty tällä kaudella, saataisiin täytäntöön pantua. Ja meidän valiokuntammehan on kuullut hyvin laajaa sidosryhmäjoukkoa ulkoa. Ja samoin sitten nämä äh, esittelijät ja varjoesittelijät ovat tehneet paljon yhteistyötä yli mietintörajojen. Samoin sitten komissio, äh, komissio, joka määrittelee esimerkiksi juuri tätä finanssipalvelulainsäädäntöä yhdeksi laillisesti sitovaksi välineeksi. Katsomme myös, että komission tulisi vahvistaa sisäisiä suuntaviivojaan vaikutusarvioista ja komission eri yksiköiden tulisi koordinoida työnsä entistä paremmin keskenään äh, ottaen huomioon sellaiset lainsäädäntöhankkeet, jotka ovat jotenkin yhteydessä keskenään. Ja osa tästä tietenkin kuuluu komissiolle, mutta mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös komission ulkopuoliset tahot. Ja kun käydään tarkistukset läpi, niin tarkistus yksi saattaisi mielestäni hiukan häiritä tätä. Samoin sitten tarkistus kaksi kappaleeseen yhdeksän, jossa viitataan komission sen vuosittaiseen työohjelmaan ja uuteen lainsäädäntötyöhön. Tämä on kyllä erittäin hyvä lisäys mietintöluonnokseen. Sitten täytyy pyytää lainsäätäjiltä, että ne tarjoavat tällä aikataulullista varmuutta eri sidosryhmille. Ja sitten tarkistus 5 Burkhard Paltsilta, joka korostaa sitä, että täytyy ottaa huomioon eri finanssialojen erityispiirteet ja tietenkin myös suhteellisuusperiaate, kun komissio arvioi äh, finanssipalvelulain säädännön äh, koko lainsäädännön nivomista yhdeksi ainoaksi sitovaksi kokonaisuudeksi. Ähm, kun katsotaan komission työtä, niin kyllä tässä on hiukan lipsuttu tietyissä finanssipalvelulainsäädännön osissa, erityisesti liikasen raportin tilanne, sehän on vielä komissiossa ja se on, ollaan julkaisemassa nyt aivan liian myöhään. Siinä ei ole lainkaan nyt sitten otettu huomioon myöskään tämän parlamentin asiantuntemusta. Tarkistuksesta kolme kappaleeseen 11 en ole niin innostunut. Siinä puhutaan esittelijöistä. Tässähän mietinnössä esimerkiksi Mifi, e IMD ja BRIPS hankkeet otetaan esiin. Mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että esittelijöiden yhteistyö ja yhteen puhaltaminen olisi kyllä todella toivottavaa. Toki olen tietoinen siitä, että isommissa poliittisissa ryhmissä jäsenet haluavat pitää asiat ikään kuin omanaan, mutta ehkä jonkinnäköinen ryhmittely tässäkin voisi olla mahdollista. Ehkäpä voitaisiin työryhmätasolla saada aikaan sitten yhteisiä kompromisseja. Että saadaan, no pienemmät ryhmät ovat ehkä enemmän joustavia tässä, koska siellä on vain enemmän, enemmän keskitytty sitten esimerkiksi pankkialaan tai muihin. Mutta kun ajatellaan vaikka sitä, että minä olen välillä ainut henkilö, vaikkapa trilogisalissa, joka tiedän kaikista eri käynnissä olevista hankkeista, niin tämä on vähän pelottavaa, koska kyllä pitäisi olla enemmän ihmisiä, jotka sitten ovat tietoisia laajemmasta kokonaisuudesta. Sitten seuraava tarkistus kappaleeseen 14. Tässä puhutaan suhteesta Euroopan unionin sääntöjen äh, välillä ja sitten eri äh, äh, jäsenvaltioiden sääntöjen välillä. Tietenkin ne ovat niillä on itsemääräämisoikeus, mutta kun ajatellaan finanssipalvelujärjestelmää, järjestelmän yhteentoimivuutta, niin kyllähän tässä todella toivottavaa olisi katsoa sitä, miten EU-lainsäädäntö toimii sitten muun käynnissä ja olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Ja tämä liittyy nyt myös esimerkiksi G20. Kollegat, päättäisin ehkä toteamalla, että tässähän nyt Ekonissa keskustelua on käyty hyvin pitkään ja Shotin mietintö on tässä erittäin hyödyllinen. Ja tosiaan seuraajille me haluamme tässä nyt antaa hiukan ohjeistusta seuraavalla lainsäädäntökaudella. Ja sitten pyydän, että komissio myös ottaa huomioon tämän tekstin suositukset ja huomiot. Noin. Olisiko kollegoilla, ne jotka ovat tehneet tarkistuksia, eivät ole nyt paikalla, mutta olisiko muilla huomioita? Eikö puheenvuoropyyntöjä? No, siinäpä tapauksessa äänestämme tästä sitten aikanaan. Varmaankin 30. päivä, mutta tämä on tosiaan valiokunta-aloitteinen mietintö, eli eihän se mihinkään täysistuntoon mene. Se nyt on vaan ähm, meidän ajatuksiamme parhaista käytännöistä kokoava teksti. Ja sitten työstämme nyt vielä tätä tekstiä ja toimitamme sen teille sitten ajoissa ja ajallaan. Siirrytään rahamarkkinarahastoihin. Meidän esittelijämme on Said El Hadrawi. Said on paikalla kyllä. Ja nyt keskustellaan tarkistuksista. Said, ole hyvä. Dank u wel, mevrouw de Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun saan niin todeta, että 433 tarkistusta on jätetty ja se osoittaa, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Kuten täällä on jo edellisten kokousten yhteydessä sanottu, niin komission ehdotus luo erinomaisen pohjan jatkotyöskentelyä varten. Kyse on ensimmäisestä konkreettisesta asiakirjasta, jonka komissio aiheeseen liittyen on jättänyt muiden toimien rinnalla, joiden tarkoituksena on puuttua Euroopan tasolla varjopankkitoimintaan. Rahamarkkinarahastot ovat yksi osa varjopankkitoimintaa, ei välttämättä se uhkaavin osio, mutta se on kuitenkin sellainen, että sitä pitää säännellä. Tärkeää on, että rahamarkkinarahastot tekevät oman työnsä, sitä ei saa missään nimessä vähätellä. Eli tässä ei pitää missään nimessä äh, heikentää olemassa olevaa järjestelmää. Kaikkia toimijoita tulee käsitellä äh, yhtäläisesti ja toimia avoimessa hengessä. Eilen me keskustelimme varjoesittelijöiden kanssa ensimmäistä kertaa näistä kysymyksistä ja nyt näyttää siltä, että olemme aika lailla yhtä mieltä hyvinkin monista asioista, kuten siitä, että määritellä tarkkaan, mihinkä omaisuuseriin rahamarkkinarahastot voivat sijoittaa. Meidän täytyy varmistaa, että rahamarkkinarahastoihin liittyen voidaan toteuttaa ulkopuoliset stressitestit, raportoinnit ja myöskin luottoluokitukset. Lisäksi meidän täytyy tulevien viikkojen aikana vielä viilata tietoja kohtia, kuten esimerkiksi sitä, miten me voimme yksinkertaistaa nämä äh, hajauttamistoimet ja äh, yksinkertaistamistoimet, mutta tässä yhteydessä täytyy katsoa, minkälaisia tarpeita reaalitaloudessa on ollut. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että rahastot ovat edelleenkin likvideja. Tämä pätee myöskin siihen, että pitäisi pystyä investoimaan rahamarkkinarahastojen rahastoihin. Ja sitten myöskin EAMVn roolia täytyy vielä tarkentaa. Ongelmallisen kohta liittyy siihen, että miten me käsittelemme näitä kiinteitä ja kelluvia rahastoja. Mielestäni komissiota pitäisi tukea mahdollisimman laaja-alaisesti. Sinefien osalta komissio on ehdottanut tällaista puskurijärjestelmää, joka luotaisin kolmen vuoden sisällä, jotka ovat sitä mieltä, että se pitäisi tapahtua nopeammin – Ja kun katsotaan sitten valvontatoimijoita, niin tässä ollaan siirtymässä enemmänkin kellovan nettoarvon rahastojen puolelle. 3-4 prosentin puskurista on nyt ollut puhetta, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myöskin Yhdysvalloissa. FSB muun muassa ovat ottaneet esille tällaisen siirtymisen kelluvan järjestelmän Tämä ei ole sinänsä mikään ongelmallinen asa, asia, mutta me tiedämme, että nämä rahastot vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Tämä tyyppisiä toivomuksia esitetään yleensäkin rahastoisiin liittyen, mutta ongelmien aikana sijoit kuluttajat pyrkivät löytämään tällaisia first mover vaihtoehtoja. Ymmärrän toki, että, että teollisuus ei ole mielellään siirtymässä tälle tielle, mutta muitakin aspekteja täytyy huomioida. Sitten tämä Fair Value Accounting järjestelmä – ja sitten amortized cost method, jos ne otettaisiin käyttöön, niin se johtaisi avoimuuden lisääntymiseen. Ja silloin ymmärtäisin paremmin, miten nämä MMF toimivat. Mitä tulee kiinteisiin netorvon rahastoihin, niin on ilmoitettu, että poikkeavuudet voidaan ovat jopa 10-15 prosenttiyksikköä Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä ei välttämättä vasta- osoita, mikä on se todellinen omaisuuserä. Eli tässä ehdotetaan siirtymistä kelluvan nettoarvon rahastoihin. Ja Saan muistuttaa myöskin muiden sääntelyviranomaisten esittämiin kommentteihin tähän nimenomaiseen asiaan liittyen. Mielenkiinnolla jään seuraamaan tulevaa keskustelua, mikäli enemmistö ei ole valmis tukemaan tätä siirtymistä VENAF-järjestelmään, niin on tietenkin selvää, että meidän täytyy katsoa tätä puskurijärjestelmää, ehkä sitä tulisi vahvistaa entisestään, ja ehkäpä tässä pitäisi huomioida myöskin tämä likviditeettipuoli ja takaisinmaksukyky. Mutta se olisi sitten jo vähän hankalampi harjoitus. Nyt jäänkin kuuntelemaan, mitä kollegat ovat asiasta mieltä. Ja saan vielä kiittää kerran tähän astisesta erinomaista yhteistyöstä. Kiitoksia. Uh, thank you, Said. Now for the EPP, Jean-Paul Gauzes. Sitten Jean-Paul Gauzes EPstä présidente Je voudrais d'abord euh, remercier le rapporteur, c'est usuel, mais je le fais avec grande sincérité parce que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Me olemme käyneet erittäin myönteisiä keskusteluja, vaikka kaikista kysymyksistä nyt ei vielä olekaan sopimusta saatu aikaan. Täytyy sanoa, että tämä työ on erittäin rakentavaa ja etsitään kompromisseja. Niitä on etsitty. Tästä olen kiitollinen. Tässä asetuksessahan kyse on äh, siitä, että halutaan äh, välttää sijoittajapakkoa ja sitä, että reaalitalous saa rahoitusta, koska nämä rahamarkkinarahastot ovat äärimmäisen tärkeitä juuri reaalitalouden rahoittamiseksi. Me olemme löytäneet kompromisseja näihin kohtiin liittyen, joihin esittelijä äsken viittasi. Ensinnäkin mahdollisuus rahastoille investoida muihin rahastoihin, mutta myös sitten nämä turvallisuutta lisäävät toimet. Sitten täällä on vielä joitain kysymyksiä, joista keskustelun on jatkuttava. jatkuttava, erityisesti tuo likviditeettikysymys, samoin diversifiointi. Sitten äh, on äh, vaikea kysymys, tsenaf kysymys ja meidän ryhmässä me olemme nyt kyllä vielä hiukan jakautuneita, siis äh, vaihtuvat tai pysyvät nettoinventaariarvot, ja meidän täytyy nyt jatkaa vielä siltä pohjalta luonnollisesti mitä komissio ehdottaa ja mitä esittelijä ehdottaa. Jotkut kollegat ovat puhuneet sen puolesta, että pysyvän nettoinventaarin tilannetta ei voi heikentää epärealististen toimien kautta. Keskustelut ovat olleet erittäin myönteisiä ja lopputulos varmaan on sitä myös. Kiitoksia sitten Alde Wolf Klintz. Paljon kiitoksia. Kuten täällä on sanottu, niin me olemme keskustelleet positiivisessa hengessä tästä asiasta varjoesittelijöiden kesken. Saanen kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä kompromissitarkistuksesta, jonka hän on meille lähettänyt. Tästä keskusteltiin jo eilen. Keskeisimpiä kysymyksiä ei ole vielä käsitelty, niin kuin oletettavissa olikin, mutta uskon, että me kykenemme ratkaisemaan nämäkin kysymykset. Muutama huomio. Kuten jo aikaisemmin totesin, niin keskeisin tavoite on se, että varmistamme sen, että meillä on vakaa ja likvidi tilanne, eli rahamarkkinan rahastot voivat palvella rahamarkkinoita, jotta voidaan sijoittajapakoa välttää ja first mover advantage järjestelmä voidaan käyttää hyväksi mutta se edellyttää erinäisten järjestelmien käyttöön otto, ottoa. Se, että puhutaanko 20 vai 25 prosentista, siitä täytyy vielä jatkossa keskustella, mutta perusajatus on mielestäni ihan selvä. Ja sitten kun puhutaan omaisuuserien arvosta ja laadusta. Ja sitten näihin kiinteisiin ja kelluvan nettoarvon rahastoihin. Mielestäni meidän ei välttämättä tulisi tällaista siirtymää toteuttaa, sillä molemmilla rahastoilla voisi olla tulevaisuutta ja me voimme Sinafien vastustuskykyä parantaa tulevaisuudessa erinäisillä toimenpiteillä – esimerkiksi likviditeettimaksuilla, jos markkinoilla vallitsee hankala tilanne ja kun ja voitaisiin ottaa myöskin käyttöön tällainen gating-järjestelmä tai mekanismi. Jos sinavit poistetaan ja ne muutetaisiin kelluvan netoarvon rahastoiksi, niin riskinä on se, että likviditeettiaste nousee huomattavassa määrin, mutta se ei välttämättä jää rahastoihin, vaan ne siirtyvät jonnekin muualle, esimerkiksi pankkitalletuksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että välttämättä pankki ei vält- pankit välttämättä halua ottaa niitä vastaan. Kyse on miljardeista, jotka silloin liikkuisivat. Ja se vaikuttaisi todellakin sitä riskiä, joka yleisesti markkinoilla vallitsisi. Eli meidän tarkkaan täytyy miettiä näitä asioita, eli mitä mahdollisuuksia ja riskejä tällaiseen siirtymään liittyisi. Ja sitten mitä tulee kustannusarviointiin, niin tietenkin sellainen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, mutta se edellyttää vain tiettyjen kriteereiden noudattamista ja valvontaa. Ja sitten Luottoluokituskysymys siihen liittyen on esitetty jo kompromissiehdotuksia. Tuskinpa tähän liittyen ongelman ratkaiseminen kovinkaan hankalaksi muotoutuu. Kun puhumme hajauttamismääräyksistä, niin siinä yhteydessä meidän tulisi välttyä siltä, että riskit keskittyisivät tiettyyn tiettyyn tilanteeseen. Ja lisäksi meidän tulisi pyrkiä varmistamaan, että ulkoista tukea ei tarvittaisiin julkisten viranomaisten puolelta. Ja tämä järjestäjäpankkijärjestelmä on osoittautunut ei riskiksi, vaan todellisuudeksi. Rahastot eivät tästä puhuneet, mutta jos katsotaan tilastoja niin kyllä järjestäjäpankkijärjestelmä on käytetty hyväksi ja sitäkin asiaa täytyy käsitellä. Eli yleisesti ottaen voin sanoa, että olemme menossa ihan oikeaan suuntaan. Työtä on tehty, mutta vielä työmaata riittää ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskustelua kanssani. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Sitten Filip Lamberts vihreistä. Uh, well. Tervehdys uh, taas. Äh, ja hyvää huomenta. Itsekin olen oikein tyytyväinen äh, esittelijämme työn laatuun. Paitsi siihen, niin myös tähän neuvottelujen ilmapiiriin. Me olemme erittäin hyvä tiimi ja nyt jatkankin tätä puheenvuoroani englanniksi, jos sopii, koska olen tehnyt muistiinpanoni englannin kielellä. Ensimmäinen keskeinen kysymys, ja aloitan tietenkin kaikkein tärkeimmästä kysymyksestä, on se, että haluammeko tätä edelleen Euroopassa. Tiedän, että kun ajatellaan vasemmistoideologiaa, se halusi poistaa nämä rahamarkkinarahastot Euroopasta, ja jos he tekevät tällaisen ehdotuksen, niin kai heilläkin on syynsä ehdotukselleen. Ja Joskus on kulttuurisesti vaikeaa meille länsimaalaisille tai ehkä eurooppalaisille kieltää asioita. Vuodesta 1968 on ollut kiellettyä kieltää. Minunkin ryhmäni johtaja kuuluu tuohon sukupolveen. Me emme tykkää minkään kieltämisestä, mutta jos se olisi hyväksi yhteiskunnalle, niin ehkä pitäisi kieltää kuitenkin. Ryhmäni ei ole Äh, jakantunut, ehkä siksi, että se on hyvin moderni ryhmä ja haluaa tietenkin myös kasvassa nähdä, pysykö se sitten vielä yhtenäisenä, mutta on yhtenäinen nyt ainakin vielä tässä vaiheessa. Ja mm, täytyy katsoa ehkä nyt sitten, sittenhän se nähdään mitä ryhmälle niin käy, kasvaako vai eikö kasva vaaleissa. Mutta mutta jos näistä, näitä rahastoja muutetaan lyhyen siirtymäkauden aikana ja tietenkin, jos tästä tulee tilanne, jossa kieltoa ei sinafeille haluta, niin sitten halutaan ehkäpä jonkinnäköisiä lisäehtoja kuitenkin voimaan. Ensinnäkin äh, tietyt bufferit äh, kielteisten äh, vaikutusten pehmentämiseksi, kun ajatellaan näitä yksikköhintoja. Ja Jean-Paulhan on ehdottanut vähän samankaltaisia ehdotuksia. Sitten tällainen vastasyklinen bufferi, sellaisen käyttöönotto, sehän on ehdotus, jonka olemme tehneet. Ja tällainen symmetrinen lähestymistapa buffereihin olisi näin ollen siis meidän kantamme. Ja sitten kun ajatellaan näitä omaisuuserien arvostuksen mittaamisia, niin tarkistuksessa 24 SAIF on tehnyt ehdotuksen. Samoin sitten nämä kynnysarvot, vaikkapa 20 prosenttia, niin Sharon tai Burkhardt ovat tehneet tämän tyyppisiä ehdotuksia. Ja sitten äh, poikkeuksellisissa olosuhteissa äh, tehdyt muutokset äh, näiden yksikköjen hintoihin, esimerkiksi tällaiset varhaiset vaikutukset. No, näitähän tarkistuksia monet ovat tehneet. Koko keskustelu siitä, että säilytetään nämä sinapsit ja tähän tehdyt vaihtoehtoiset ehdotukset. Ei me, me voi mitenkään välttää sitä, että nämä ensimmäisenä liikkeelle lähtevät tahot saavat suuren hyödyn. Ei, ei, tähän ei pysty vastaamaan. Sitten onko sitten kyse kiinteästä vai kelluvasta nettoarvorahastosta, niin meidän meidän, me ehdotamme, esit, tuemme esittelijän ehdotuksia siinä, että tehtäisiin kieltoja esimerkiksi niiden rahamarkkinarahastojen suhteen, jotka toimivat veroparatiiseista käsin. Me haluamme suojella veromaksajien rahoja ja pidän kovasti sitä, että kiellettäisiin ja rahoit rajoitettaisiin johdannaisten käyttöä rahamarkkinarahastojen suhteen niin, että ne voisivat ainoastaan sijoittaa sellaisiin johdannaisiin, jotka toimivat säännellyillä markkinoilla ja kyllähän MIFIDkin on tähän jo puuttunut. Vaikka minä en ole täysin tyytyväinen MIFIDin rahamarkkina ulottuvuuteen, mutta Jean Paulkin on puhunut juuri tästä. Samoin me haluamme äh, ottaa. Jos nämä rahamarkkinarahastot ovat lähestulkoon pankkeja, niin kyllähän niiden palkkiopolitiikan muun muassa tulisi tämä ottaa huomioon. Esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan tätä ole halunnut. Ja minä luulen, että unionin tuomioistuin on kuitenkin meidän linjoillamme tässä ja vahvistaa sen, että Euroopan unionilla on oikeus- ja lainsäädäntövaltaa näissä kysymyksissä. Tietenkin haluamme vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valtaa. Haluamme, että systeemisesti merkittävät rahamarkkinarahastot kuuluvat viranomaisen valvontavallan alle ja että sillä on sananvaltaa. Samoin haluamme, että rahamarkkinarahastoilla on tällaisia elvytyssuunnitelmia siinä tapauksessa, että ne ovat vaikeuksissa, eli suunnitelmat täytyy olla, vaikka suunnitelma olisikin vain suunnilleen oikea, niin sekin on parempi kuin, että ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa. Mutta minäpä päätän puheenvuoroni tähän ja en tiedä, kyllä tässä voi aika kummakin keskustelua kyllä syntyä, koska nythän olemme vasta käyneet läpi nämä tekstin helpot osat, eli vaikeisiin, vaikeampiin kysymyksiin pureudutaan sitten pian. Kiitos. Äh, kiitoksia seuraavaksi. E, edustatteko Sajekia jälleen? Niin hyvää huomenta taas kerran Saidin puolesta. Kiitos vaan. Täällä olisi muutama huomio häneltä. Hän haluaisi kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä hedelmällisestä keskustelusta tänään ja eilen, mutta jälleen kerran hän haluaisi toistaa oman kantansa SINAF-puskurista. Tämä massa lunastus, joka tapahtui 2008 kriisin yhteydessä, tämä ei johtunut MMFien rakenteista, rahamarkkinarahastojen rakenteista, vaan lähinnä rahoitusalan heikkouksista. Nyt SINAF ja RINAF-rahastot, mukaan lukien sellaiset rahastot, joista väitetään, että ne eivät kärsineet tässä rahamarkkinarahastokysymyksessä nämä pääoma puskurit, ne on suunniteltu pankeille eikä rahastoille ja tässä yhteydessä ei ole riittävästi käteistä niin, että puskurista tulisi kaupallisesti kestävä. Said on saanut viestejä erilaisilta tahoilta, investoijilta, kaiken tyyppisiltä eh, julkisilta ja yksityisiltä tahoilta, samoin kuin rahamarkkinarahastojohtajilta itseltään. Heidän mielestään tämä puskuri on suuri virhe. Kansainväliset sääntelijät eh, saattavat kutsua sitä puskuriksi, mutta täällä ei ole eh, yksimielisyyttä arvopaperisääntelijöiden ja keskuspankkien kesken. Tässä puhutaan kolmen prosentin puskurista. Se on äh, paljon avoimempi äh, näille maksuille ja erilaisille mahdollisuuksille kuin mitä on sanottu. Äh, tätä kautta saataisiin paljon tehokkaampia tuloksia kuin puskurin kautta, joten tässä olisi hyvin erilaisia rahoitusmalleja. Tämä puskuri tappaisi rahamarkkinarahastot kokonaan. Jos näin halutaan, niin sitten toimitaan näin, mutta täytyy olla rehellinen ja tällä tavoin pitäisi ottaa mukaan eri sidosryhmät. Nämä olivat Sait Kamalin huomiot. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon. Mm, täällä on muitakin puhujia listalla. Silvi Gulad, äh, Astrid Lulling, minä itse olemme täällä. Ehkä muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kyllä on kuitenkin. Jos haluatte vielä puhua, niin äh, seuraavaksi Gay. Thank you to the... Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle tästä tekstistä. Se on Paulon oikeassa. Kaikki eivät ole samaa mieltä asiasta, erityisesti Sinafien osalta. Näin on. Se on hankala kysymys meidän täytyy parantaa lainsäädäntöä rahastoihin liittyen. Yleisesti voin tukea tätä lähestymistapaa. Kun ekovaliokunta kävi Irlannissa, niin irlantilainen parlamentaariko esitti oman näkemyksensä sanoen, että meidän olisi pitänyt vain polttaa koko roskaa ja katsoa, että miten markkinoilla käy Vaarana Sinafien osalta on se, että jos me poistamme tämän kiinteän nettoarvon rahaston vaihtoehdon, sitten meillä on vain vaihtoehtona katsoa, että mitä tapahtuu. Eli meidän ei pitäisi poistaa mitään olemassa olevia vaihtoehtoja. Eli kyllä minun mielestäni sekä kiinteillä että kelluvilla rahastolla on olemassa tulevaisuus. mitä tulee tähän pääomapuskuriin, niin se vaikuttaisi tilanteeseen siihen, että pankkijärjestelmästä varoja ajautuisi muualle. hän kollegat jo ovat jo viitanneet. Mitä Philips sanoi, niin se ei olisi toivottava tilanne Irlannissa. Meillä on jo talletusongelma, eli että saataisiin ihmiset käyttämään rahastoja järkevällä tavalla. Eli likviditeetti voisi siirtyä muista pankeista muualle, jopa unionin rajojen ulkopuolelle. Ja meidän täytyy muistaa, että Sinafien rooli on ollut keskeinen juuri yritysmaillassa ja meidän ei pitäisi poistaa yrityksiltä tällaisten rahastojen käytön mahdollisuutta. Sitten mitä sanottiin eurooppalaisiin, eurooppalaiseen systeemiarviojärjestelmään. Sinapeihin liittyen on esitetty erilainen näkemys siltä puolelta, mutta en nyt lähde tätä yksityiskohtaisemmin käsittelemään. Ja mitä sitten kollega Gallagher totesi, on olemassa oso viitettä siitä, että puskurin pitäisi olla niin laaja, jotta erittäin laaja, jotta sillä voitaisiin estää ongelmien syntymisen, mutta sellaisia varoja ei ole mistään löydettävissä. Jos se olisi pieni volyymiltaan, niin silloin sillä ei voida vastata sellaisiin haasteisiin kuin vuonna 2008. Kyse ei ole vain ainoastaan teollisuuden toiveista, vaan kyse on laajemmastakin kysymyksestä. Jos katsotaan esimerkiksi investoijien ja valtiovarainministeriöiden näkemyksiä, ihan hiljattain keskustelimme yliopistomaailman edustajien kanssa, paikallisviranomaisten kanssa. He sanoivat, että me haluamme maksukykyä, tuottoa, likviditeettiä ja meidän täytyy varmistaa, että tällainen mahdollisuus heille tarjotaan. Ja mitä tulee sitten näihin mahdollisiin epätodennäköisiin riskeihin, niin tietenkin tällaisilla maksulla tai lunastusjärjestelmillä tämä asia voitaisiin hoitaa. Rouva puheenjohtaja, en halua nyt paneutua asioihin sen yksityiskohtaisemmin. Tiedätte kaikki, mikä on kantani mutta mielestäni olisi vaarallista lähteä tälle mainitsemalle tielle. Meidän mielestämme meidän pitäisi pitää kiinni sekä kiinteistä että kelluvan nettoarvon rahastoista. Jos me valitsisimme vain toisen, niin siitä voisi olla haittaa Euroopan unionille ja siitä olisi taas hyötyä Yhdysvalloille ja muille. Joten meidän täytyy tällä saralla tehdä vielä hyvää yhteistyötä niin kuin tähänkin asti ollaan tehty, joten nyt ei pidä lähteä lasta heittämään pesuveden kanssa pois. Eli kyllä meidän pitää vaalia sitä tärkeintä, eli tässä yhteydessä sitä lasta. Vedet voidaan heittää menemään, mutta kyllä tähän keskeisimpään asiaan täytyy paneutua. Ja vielä kerran kiitoksia esittelijöille, varjoesittelijöille tästä hyvästä Kiitoksia. Seuraavaksi Silvi. Eh, niin, minä olen aivan samalla lailla huolissani kuin tässä edellinen puhuja. Tämä koskee todellakin miljardeja, jotka ovat tarpeen ra- talouden rahoitusta ajatellen. Minä en ole erityisen oikeaoppinen tässä, eh, että tässä eh, nojattaisiin nimenomaan markkinarahoitukseen, mutta haluaisin esittää viestin täällä eh, siitä, että useimmat ryhmät ovat jakautuneet henkilökohtaisesti. Eh, sanoisin, että nyt on hyviä syitä tukea sellaisia välineitä, jotka liittyvät euroalueen rahoitukseen, jotka ovat meidän intressiemme mukaisia suhteessa muihin edelleen pitäisi säilyttää eh, niiden eh, rahastojen malli, joilla ei ole ongelmia. Eh, Siinä Fiennän osalta meidän pitäisi ainakin ottaa käyttöön puskurit ja tarkat säännöt. Tässä siis, en tiedä onko tästä mitään apua, mutta joka tapauksessa muistuttaisin, että me katsomme kyllä hyvin tarkasti tätä kompromissia ja katsomme, saammeko aikaan mitään nämä konsensusta neuvoston kanssa. Jos verrataan Yhdysvaltoihin, pitäisi olla hyvin varovainen, koska meillä on hyvin eri suuruiset rahoitusmarkkinat eri puolilla Atlanttia. Thank you very much. Astrid. Kiitoksia. Seuraavaksi Astrid. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kollegani Michelin puheenvuoron jälkeen voi puhua hyvin lyhyesti. Olen aivan samalla linjalla ensimmäisessä keskustelussa, kun puhuimme tästä asiasta. Nämä ovat kuitenkin erittäin merkittäviä rahastoja sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille. Minä itse esitin parikin huomiota viime keskustelussa ja edelleen ne ovat hyödyllisiä tämän päiväisen keskustelun kannalta. Tämä nykyinen ympäristö tekee asioista erittäin arkaluontoisia, varsinkin ne kysymykset, jotka ovat hyvin arkaluontoisia monien rahamarkkinoiden toimijoiden kannalta. Tuotot ja marginaalit ovat hyvin pieniä, joten kaikki sääntelyyritykset vaikuttavat valtavan paljon, jos korkotasot 5-6 prosentin korkotasot ovat vallalla silloin 0,50 vaikuttaa erittäin paljon ja hyvin nopeasti ne vaikuttavat siihen, ollaanko enää olemassa. Ja tällä hetkellä kun pitäisi äh, saada kestäviä toimia aikaan, niin meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Ja toiseksi sanoisin, äh, jos puhutaan kiinteän äh, nettoarvon rahastoista, nyt tässä on hyvin erilaisia mielipiteitä. Komissio näkee tässä tarpeita muuttaa merkittävästi sääntöjä – ja se ehdottaa takurahastoa, kolmen prosentin takurahastoa. E, sen sijaan sanotaan sijoittajapuolelta, että tämä tulisi voimaan ainoastaan, jos tilanne vaatii sitä. Minä sanoisin, että pitäisi, pitäisi siis toimia varsinkin institutionaalisten sijoittajien suhteen niin, että tilanne kestäisi, mutta nyt asiakkaat, institutionaaliset asiakkaat, niiden pitäisi luovuttaa vähemmän näitä tällaisissa hankalissa tilanteissa, joten tämä toimenpide saattaa aiheuttaa liikaa ongelmia, varsinkin siitä syystä, että korot ovat hyvin alhaalla minun mielestäni voidaan poistaa tämä puskuri, koska se ei ole lainsäätäjän asia. Aika vaikeasti saadaan kestäväksi rahoitusväline tätä kautta edelleenkin pitää toimia niin, että täytyy katsoa minkälaisia osoituksia olisi sillä, tai miten komission osoittama suunta osoittautuisi oikeaksi. Tarvitaan lisää työllisyyttä, lisää kasvua ja minkä tähden sitten nyt halutaan sääntelyä sellainen asetus, joka poistaisi rahoitusmarkkinoilta sellaiset toimijat, joita tarvitsemme. Minun ryhmäni toivoo, että tässä järki voittaisi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Burkhardt pyysi puheenvuoroa. Äh, Frau... Sydämelliset kiitokset, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pari seikkaa vielä. Minä olen kyllä G. Mitchellin ja Astrid Lullingin kanssa ihan samalla linjalla. Pääomapuskurit. Minä painokkaasti haluan poistaa tämän jos me jonkun puskurin haluamme ottaa käyttöön, niin koko väline kiinteän rahastoista kyseenalaistuu, eli voisiko tällainen ylipäätään markkinoilla enää selvitä. Se ei kyllä taloudellisesti enää sitten olisi kannattava, ainakaan nykyaikoina. Sitten kiinteiden muuttaminen kelluvaksi. Mm, minä periaatteessa katson, että me voisimme avata mahdollisuuden tällaiselle muutokselle tietyin ehdoin silloin kuin tarpeen ja käytännössä mahdollista. Täällä viitattiin myös Yhdysvaltoihin. Nythän on niin, että Amerikan valvontaviranomaiset tällä hetkellä toteuttavat kuulemisen rahamarkkinarahastoista ja käsittääkseni tässä lähikuukausina heidän lopputulemansa esitellään, kun ajatellaan nyt asian kiireellisyyttä. Minun mielestäni asia ei täällä Euroopassa ole niin kiireellinen, että mekö voisi odottaa Yhdysvaltain tuloksia ennen kuin päätämme sitten omista toimistamme. En tiedä, että pitäisikö meidän tässä nyt tosiaan näin kovasti kiirehtiä, ottaen myös huomioon sitoumuksemme G20-kumppaneille. Sitten äh, viimeinen asia, nämä äh, sijoitus- ja diversifiointisäännöt. Kriisihän varmaan on nostanut esiin puutteita ja näin ollen tiukemmat säännöt ovat minun mielestäni – kyllä tarpeen, mutta joka tapauksessa samalla täytyy laatu, näiden omaisuuserien laatu kyllä nostaa esiin. Mielestäni se on näiden yksittäisten luokkien kohdalla hyvin tärkeä, siis niiden laatu. Thank you very much. Um, Kiitoksia kovasti. Minä sanoin, että itsekin puhuisin ja sitten komissio haluaisi vastata. Annan teille kyllä puheenvuoron sitä varten. Minä en lähde siihen enää, mitä muut ovat sanotteet, sanoneet näistä kiinteän nettoarvorahastoista. Me olemme kannattaneet näitä lunastuksia, lunastusmaksuja ennemmin kuin puskuria. Meidän pitäisi säilyttää ulkoiset luottoluokitukset, tällaiset sisäiset luottoluokitukset tulisivat mukaan myös ajatellen avoimuusvaatimuksia, mutta jos katsotaan nämä kiinteä nettoarvon rahastoja ja sitä, että nyt on kommentoitu Mario Draghi ja ESAB ovat kommentoineet näitä jokin aika sitten esitettiin näitä kommentteja jo ja käsittääkseni ne perustuvat komission alkuperäiseen vaikutusarviointiin ja sen jälkeen on myös tullut julkaisuja. Jos nyt katsotaan näitä selvityksiä, siinä suhtaudutaan enemmänkin kelluviin rahastoihin myönteisemmin kolme prosenttia oli pohjaisia rahastoja ja ainoastaan viisi niistä, noin yksi prosentti kaiken kaikkiaan, oli tarjottu institutionaalisille sijoittajille. Niin kuin sanottiin jo, on tärkeää myös varainhoitajien kannalta, että voidaan käyttää kiinteän nettoarvon rahastoja. Jos jos sitten puhutaan yli prosentin nettoarvoisesta eh, varauksesta. Kolmen prosentin eh, toiminta on eh, aivan tavallista ja jälleen kerran niille rahastoille, joita ne käyttävät yritykset, jotta voidaan sitä likviditeettiä tasata. Tällä tavoin voidaan hankalina aikoina mm, mitata myös markkinoita. Tämä on aivan tyypillistä toimintaa, mutta käsittääkseni se, mitä puhuttiin tästä paikallisviranomaisista ja hyväntekeväisyysjärjestöistä eh, ne ovat ikään kuin eh, yksittäisiä eh, sijoittajia, yksityissijoittajia. Nyt on ajateltu, ettei, etteivät yksityissijoittajat voisivat käyttää näitä rahastoja. Tässä on yksinkertaisesti tilanne siitä, että euro sisään, euro ulos ja niin kuin otettiin esiin, rahat, jotka eivät mene näihin, eivät välttämättä kuitenkaan mene kelluvan nettoarvon rahastoihin, vaan pankkeihin. Ja silloin ajateltiin, että on huono juttu, että rahamarkkinarahoistoista mennään ulos. Nyt mennään pankkeihin. Meillä on tietysti talletustakeet. Ja Irlannin piti taata kaikki talletukset, joten me luomme uudestaan sellaisen tilanteen, joka saattaa olla hyvinkin tuhoisa. Täytyy muistaa, että meillä on myös talletustakuissa omat rajamme. Silloin, jos pakotetaan ihmiset laittamaan lisää rahaa sinne, auttaako se meitä sitten, kun katsotaan näitä hierarkiakysymyksiä ja sitten huomataan, että on äh, yhtäkkiä hyvinkin paljon talletuksia. Aika paljon on äh, syitä siihen, minkä tähden emme halua näiden varojen menevän päätyvän pankkeihin. Jos nyt katsotaan, niin meillä ei ole mitään vaatimusta siitä, että saa oman euronsa takaisin, jos äh, päättää sopimuksen etuajassa. Ehkä tässä rakenteet ovat hyvät, mutta meidän ei pitäisi kieltää niitä Ehkä voimme sanoa, että ne eivät ole toimineet aivan niin kuin olisimme halunneet, mutta ehkä rakenteita vain pitäisi parantaa ennemmin kuin vain kieltää näitä. Ja sitten Smithin tarkistus valtion takeet ajatellen näitä yön yli likviditeettirajoja. Mutta nyt antaisin komissiolle puheenvuoron. Haluatteko te vastata? Thank you very much. Uh, I shall be... Kyllä. Ihan lyhyesti kolme huomiota. Tämä talletuspaku, ta, pako, sitten maksut. Sinafin, Viinafin osalta olemme samaa mieltä molempi tai jompaan kumpaan joka tapauksessa tulee tällainen talletus pakotilanne kohdistumaan kriisin aikana, mutta yhtenä keskeisenä erona on se, että tähän lunastus maksurahastoon liittyy toisenlaisia ongelmia. Ja sitten mitä tulee tähän yön yli likviditeettiin ja muihin, niin niihin ei pitäisi puuttua laisinkaan. Ja sitten riskin laajentaminen eli hajauttamissäännöt, ne ovat erittäin tärkeät silloin, kun tilanne syntyy. Mutta tietenkin tässä täytyy katsoa tätä lunastusrahastoa. Siihen liittyy tämä vakauskysymys, koska vakautta on luvattu ja se edellyttää sitten myöskin pääomaa, eli puskuri, puskuri Ja täällä on sanottu, että me voitaisiin ottaa käyttöön vaihtoehtoisesti likviditeettimaksut. Ja tämä tarkoittaisi käytännössä palautus maksaa, mutta tietenkin tämä toimisi, jos tämä maksu olisi pysyvä järjestelmä, järjestelmä ei toimisi, jos maksujärjestelmä olisi käytössä vain määräaikaisen. Tietenkin sponsorijärjestelmä voidaan käyttää hyväksi. Eli me kyllä epäilemme, että likviditeettimaksu voisi korvata tämän pääoma puskurivaihtoehdon. Um, ähm, tässä siis kaikki puhujat. Haluaako esittelijä vielä puhua? Ja niin, lyhyesti haluan kiittää kollegoita heidän puheenvuoroistaan, niin kuin olin tuossa jo alussa itsekin todennut, on koko joukko kysymyksiä, joista meidän täytyy ehkä vielä löytää yhteistä pohjaa, mutta tämä keskeinen kysymyskin, eli mitä tehdä näiden rahastojen suhteen, vaatii lisäkeskustelua. Toivon, että konsensus on mahdollista löytää. Teen ainakin itse parhaani sen löytämiseksi. Ehkäpä nyt korjaisin yhden asian nämä suositukset esimerkiksi vuoden 2013 suositukset, eihän niistä nyt niin kovin pitkää aikaa vielä ole. Draghi oli täällä lokakuussa ja antoi meille itse asiassa viestinä sen, että hän suosittelee siirtymistä kiinteän nettoarvorahastoista kelluviin. Ja mitä sitten noihin puskureihin tulee, niin monet tutkimukset vetoavat niiden puolesta. Esimerkiksi Harvardin yliopiston tutkimus joulukuulta 2013. Mielelläni lähetän sen teille, siis varjoesittelijöille, että voitte siihen vielä tutustua tekin. Äh, lyhyesti sanottuna me tietenkin yritämme sitten ensi viikolla, jos mahdollista, järjestää varjoesittelijöiden kanssa kokouksen, jotta voimme näitä avoimia kysymyksiä vielä hoitaa. Ja sittenhän äh, meillä on toivottavasti tuossa helmikuussa äänestys valiokunnassa ja toivon, että voimme saada aikaan menestystä. Ne, jotka sanoivat, että ei tässä nyt niin kiire ole, odotetaan Yhdysvaltoja ja katsotaan, mitä Yhdysvallat tekee, voisi oikeastaan sanoa päinvastoinkin, miksi meidän täytyy odottaa heitä, miksi eivät he voi ottaa huomioon sitä, minkä me olemme täällä päättäneet. Kyllä minun mielestäni voimme laittaa riman samalle korkeudelle lainsäädännössämme. Ja toki voimme pitää yhteyksiä yllä Yhdysvaltain kollegojen kanssa ja katsoa, miten siellä asiat etenevät, mutta ei minun mielestäni ole tarpeen odottaa heidän päätöksiään. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Niinpä me äänestämme, jos voimme, 12. päivä helmikuuta. Ja menemme sitten täysistuntoon huhtikuussa. Käsittääkseni joka päivä äänestämme, tai joka päivä tulee äänestys huhtikuussa tätä menoa. Kiitoksia kaikille. Nyt voimme mennä kohtaan 12. Se onkin siirretty, joten voimme siirtyä suoraan kohtaan 13. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot. Kyse on taas samoista toimijoista esittelijät ja varjoesittelijät. Tässä tarkastellaan nämä tarkistuksia Kratsan mietintöön. Tässä Rodi saa puheenvuoron. Olipa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin kollegoja näistä mielenkiintoisista kommenteista, joita olette tähän mietintöön liittyen esittäneet. 294 tarkistusta on jätetty, osa niistä on minun käsialaani Ja tiedätte, että tarkoituksena on äänestää asiasta 15. päivä ensi kuuta. Tarkistuksiin liittyen haluan puhua vielä jotain. Ensi viikollahan niihin palataan varjoesittelijöiden kanssa. Yksi asia, joka on mietityttänyt kollegoja, on se, että voisivatko nämä rahastot kattaa myöskin pörssinoteeratut toimijat, eli ketkä voisivat olla tässä pääomassa mukana. Tässä viitataan myöskin PK-yrityksiin, Ja tarkistusten mukaan pörssinoteeratut yritykset, joiden arvo on yksi miljardi euroa, mutta siinä mennään paljon pidemmälle kuin komission määritelmissä. Jotkut kollegat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaikki pörssinoteeratut yritykset pitäisivät saada tällaista tukea tarvittaessa. Nyt herääkin kysymys, että mitkä yritykset olisivat kyseessä. Eli mitkä voitaisiin huomioida soveltamisalassa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että huomioitaisiin myös pörssinotairatut yritykset, mutta sen tarkemmin tässä ei sanota mitään minä sanoisin, että noteratut PK-yritykset, sillä heillä on ongelmana juuri se, että toimintaan ei ole varoja käytettävissä, mutta mehän kohta kuulemme varjoesittelijöitä tähänkin liittyen kommentteja. Tietenkin varjoesittelijöiden lisäksi myös muutkin valiokunnan jäsenet voivat ottaa tähän asiaan kantaa. Sitten tämä osto-oikeus. Jotta tämä järjestelmä olisi houkutteleva, niin onkin ehdotettu, että näitä oikeuksia voitaisiin ikään kuin myydä eteenpäin. Jos täytyy pitää tästä sopimuksesta kiinni määräaikaan asti, niin silloin tämä ei välttämättä ole niin houkutteleva vaihtoehto. Jotkut ovat sitä mieltä, että näitä omistusoikeuksia ei pitäisi pystyä siirtämään eteenpäin, jotta tässä voitaisiin toimia tämän pitkän aikavälin ratkaisumallin pohjalta. Eli kaikki sijoittajat, yksityiset sijoittajat, heillä pitäisi olla mahdollisuus siirtää näitä oikeuksia eteenpäin – silloin houkut saataisiin tämän rahaston houkuttelevuutta parannettua, mutta täällä sanotaan, että tiettyjen ehtojen täyttyessä tällainen eteenpäin välittäminen tai myyminen olisi mahdollista. Jean-Paul Gosses on esittänyt oman ehdotuksensa, että pääoma voidaan pienentää tämän rahaston voimassaolon aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi luopua omasta osuudestaan. Sitten tämä itse käyttöaika, miten sitä voitaisiin muuttaa tai rajoittaa. Mielestäni ei olisi järkevää että rahastoa käytettäisiin äh, alkuun, esi- alkuun esitettyyn määräaikaan asti, mutta jotkut ovat olleet sitä mieltä, että tämä, tätä määräaikaa voitaisiin myöskin pidentää kesken kauden. Kyllähän tämä on tärkeä kysymys. Eli miten voimme taata tällaisen välineen pitkäaikaisen luonteen? Kyllähän jonkinlainen aika tähän pitää määritellä, koska muuten kyse ei olisi siis tällaisesta jatkumosta. Koska jos tätä määräikä ei ole määritelty, niin silloin ongelmaksi muodostuu se, että rahaston hallinnoja ei voi tietää, että mikä rahaston käyttöaika tulisi loppujen lopuksi olemaan. Mm, muihinkin tarkistuksiin meidän täytyy vielä paneutua. Minulla ei ole niihin liittyen vielä lopullista näkemystä, mutta viittaan näihin ammattimaisesti harjoitettuihin rahastoihin. Niihin olisi ehkä helpompi saada myöskin sijoittajia mukaan. Se saattaisi johtaa siihen, että yksityisten sijoittajien määrä pienenisi eli ammattimaisten ja piensijoittajien välisen linkityksen aikaansaaminen on hankalaa, sillä molemmilla ryhmillä on toisenlaiset tiedot rahastotoimintaan liittyen, joten molemmilla ryhmillä pitäisi olla ikään kuin omat rahastot käytettävissään. Tästäkin haluaisin keskustella vielä teidän kanssanne. Sitten näiden rahastojen tai sijoitusten eurooppalaiseen ulottuvuuteen. 60 kautta 40 prosenttia voisi olla tällainen yhdistelmä, eli 60 prosenttia unionin sisäisiin hankkeisiin, 40 prosenttia unionin ulkopuolisiin hankkeisiin. On ehdotettu myöskin tällaista 50-50 ratkaisumallia. Minun mielestäni tällä ei ole niinkään ratkaisevaa merkitystä. Kaikki riippuu siitä, miltä eurooppalaiset ja kansainväliset markkinat näyttävät. Tietenkin meidän täytyy tukea eurooppalaisia infrastruktuureja ja markkinoita, mutta me tarvitsemme tietenkin myöskin houkuttelevuutta, joten ehdotaisin tällaista 60 kautta 40 prosentin jakojärjestelmää. Sitten on ky- kysytty sitä, että voitaisiko rahastosta maksaa jopa 40 prosentin eikä 30 prosentin lainaosuutta. Minä en kannata tätä ehdotusta. Meidän tulisi pitää pikemminkin komission ehdotuksesta kiinni. Sitten seuraa, seuraamu tiukentaminen, mikäli määräyksiä ei noudateta. Onko tämä nyt tarpeen Eli että jo tässä vaiheessa määriteltäisiin seuraamukset. En tiedä, olisiko se tyydyttävä ratkaisumalli. Ja mitä tulee tukikelpoisiin sijoituksiin, jotkut ovat olleet sitä mieltä, että kiinteistöä ei pitäisi laisinkaan huomioida, kun taas toiset kollegat ovat sitä mieltä, että usitsit pitäisi huomioida. Eli kyllä minun mielestäni meidän tulisi hyvinkin avoimesti näitä kysymyksiä käsitellä. Entäs ympäristö ja sosiaalipoliittiset kriteerit? Minun mielestäni meidän ei tässä vaiheessa tulisi sitoutua mihinkään, sillä määräykset ovat jo nyt aika tiukkoja, eli niitä täytyy joka tapauksessa noudattaa. Nämä määräykset liittyvät sekä ympäristö- että sosiaalikysymyksiin, mutta ne eivät sinänsä vaikuta tämän perustettavissa olevan rahaston toimintamahdollisuuksiin. Tässäpä omat kommenttini näihin esitettyihin tarkistuksiin ja nyt jäänkin mielenkiinnolla seuraamaan tätä käytävää keskustelua. Minua kiinnostavat tietenkin kompromissitarkistukset ja niihin voidaan sitten palatakin heti ensi kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia eh, SED-ryhmän puolesta. Eh, Said jälleen kerran. Kiitos puheenjohtaja. Luonnollisesti haluan kiittää aivan ensin esittelijää hänen tekemästään työstä ja tästä hänen alustuspuheenvuorostaan. Me tietenkin odotamme nyt näitä kompromissiluonnoksia, kompromissitarkistusluonnoksia, joiden pohjalta varmaankin tilanne selkiintyy ja päästään eteenpäin. Yleisesti ottaen tuemme luonnollisesti tätä ehdotusta siitä, että pitkäaikaissijoitusrahastot saataisiin kunnolla jaloilleen ja mm, tämä on tietenkin yksi tapa talouden stimuloimiseksi niin, että oltaisiin vähemmän riippuvaisia pankeista. Me haluaisimme todella keskittyä aitoihin infrastruktuurihankkeisiin. Me emme kannata sitä, että kiinteistötkin tähän nivottaisiin. Mielestämme tässä ammutaan sitten ohi maalin. Tämä tulee kyllä myös tarkistuksistamme ilmi. Katsomme, että tässä ehdotettu tekniikka voi olla ihan kiinnostavaa, mutta tämä asia täytyisi hoitaa läpinäkyvämmin. Ja mitä puhutaan sitten rahastojen elinkaaresta, niin tämä tietenkin on tai liittyy institutionaalisiin sijoittajiin. Ja tämä on mielestämme hyvin tärkeää tehdä selväksi, eli miten rahastosta voi erota. Ei voi olla tietenkään niin, että nämä sijoitukset, joita varten rahasto on perustettu, vaarantuisivat siksi, että osa omistajista haluaisikin siirtyä syrjään. Nämä ovat kuitenkin pitkän aikavälin äh, sijoituksia ja sijoittajien täytyy ymmärtää, mihin he ryhtyvät ja mitä seurauksia heidän toimillaan on. Äh, tässä on äh, mm, koko joukko kysymyksiä, jotka vielä täytyy selvittää, jotka ovat keskeisen tärkeitä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Filipin eh, eh, tilalla siis. Niin, kyllä minä puhun äh, Tebakan tilalla. Hän on pahoillaan, hän ei päässyt tänne. Minä luen sen, minkä hän on tänne kirjoittanut. Ähm, minulla ei ollut mahdollisuutta keskustella hänen kanssaan, mutta hän sanoo tässä, että hän otti esiin äh, muissa keskusteluissa jo, joita kävimme tästä asiasta, että hän on tyytyväinen komission aloitteeseen ja periaatteessa kannattaa asiaa. Hän on teollisuusvaliokunnan kanssa samaa mieltä, että tässä on tiettyjä aukkoja. Pitää miettiä myös yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti kestävää kasvua. Myös pk-yritysten osalta pankkilaina tasot ovat korkeita ja meidän täytyy siirtyä muihin välineisiin, mutta De Back on sitä mieltä, että meidän pitää ottaa huomioon parikin seikkaa aivan ensiksi. Ensinnäkin eh, nyt puuttuu pitkäaikaisrahoitusta. On paljon ammattimaisia sijoittajia, jotka eh, ovat kiinnostuneita yksityisiin eh, infrastruktuurirahoituksiin. Ja voidaan ajatella, että tämä asia voidaan hoitaa markkinoiden kautta, mutta sitten on eurooppalainen säätely koska nyt on hyvin tiukkaa sääntelyä tällä alalla, siihen ollaan tyytyväisiä, mutta kun se kumuloituu, sen ei pitäisi eh, kuitenkaan lannistaa piensijoittajia tällä alalla. Kun keskusteltiin eh, ehdotuksesta, silloin on ehdotettu monimutkaisempia kuvioita ja nyt eh, näillä pitkäaikaissijoituksilla, pitkäaikaissijoitusrahastoilla saadaan aikaan kuitenkin haluttavia tuloksia, jos halutaan piensijoittajille mahdollisuus päästä näihin pitkäaikaissijoituksiin. Se ei hoidu välttämättä tätä kautta ja nyt kun katsotaan sellaista vaihtoehtoa, joka olisi kaikille sama ammattimaiselle pienille, suurille pienille sijoittajille, tämä ei olisi kuitenkaan hyö, hyödyksi, jos sijoittajat ovat erilaisia, heillä on eri tarpeet, niihin pitää puuttua eri tavoin. Niinpä tähän mennessä on saatu Debakan tarkistukset, jotka haluavat antaa joustoa ja halutaan myös eri luokiin jakaa nämä sen suhteen, minkälaisia sijoittajia on. Hän on toiveikas sen suhteen, että esittelijä voi ottaa huomioon nämä tarkistukset ja saadaan aikaan kompromisseja. Hän on avoin keskustelulle tässä siis hänen ehdotuksensa ja hän välitti tämän viestin myös esittelijälle. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti sitten vihreiden puolesta. Well, niin ensinnäkin haluaisin sanoa, että me pidämme kyllä melko lailla komission ehdotuksesta, joten pääasiassa siinä tarjotaan sijoittajille sellaisia rahastoja, joihin he voivat sijoittaa. Ja siitä syystä periaatteessa sellaiset huolet, jotka liittyvät siihen, että muutetaan lainsäädännön kohteita, niin ovat ehkä turhia, koska tässä halutaan todellakin äh, kärsivällisiä sijoittajia, eikä meidän pitäisi tästä äh, linjasta poiketa. Me olemme komission ehdotuksesta samaa mieltä, mutta haluamme varmistua siitä, että nämä vaatimukset, joita esitetään tälle äh, lainsäädännölle, ne vaatimukset ovat kohtuullisia ja tarpeeksi tehokkaita ja niillä päästään tavoitteisiin. Me esitimme useitakin tarkistuksia en käy niitä kaikkia läpi, mutta muutaman kuitenkin. Me haluamme parantaa tietenkin tietoa, joka tarjotaan 4, 6 tarkistukset, samoin kuin sijoittajien kustannuskysymyksiin puutumme tätä kautta. Kyse on myös sijoitusrahastojen johdosta meidän pitää varmistua siitä, että noudatetaanko lakia eh, tai onko sitä noudatettu aiemmalla uralla. Eh, pitää olla sellaista, sellaisia ihmisiä, joilla on eh, riittävä pätevyys ja olemme sitä mieltä, että pitkäaikaissijoitukset, niissä on nämä tietyt valuuttariskit myös ja niinpä muut välineet ovat myös sallittuja, niinpä meidän pitää varmistua, että näitä käytetään todellakin todellisien riskien uhan siirtämiseksi, eikä mitenkään niin, että keinotekoisesti paisutetaan rahastoa. Haluamme, että parantaa reaalitaloutta myös ja niinpä uusien investointien tietty prosentti osuusvaatimukevä todellisia omaisuuseriä voidaan hyväksyä, kunhan kassavirta on riittävä tässä. tämä tyyppisiä pitkäaikaisia vakuuksia vaaditaan. Tässä pitää miettiä myös koko elinkaarta pitkäaikaissijoituksen osalta pitää varmistua, että äh, sääntöjä sovelletaan ainakin äh, tämän LTFin koko äh, puolen ajan. Mm, ja sitten mm, kun rikotaan LTIF-sääntöjä, haluaisimme siitä tietyt seuraamukset ja ne pitäisi lisätä tähän. Me teemme tästä vielä tarkistuksia. Ja lopuksi vielä ongelma on listauksessa näiden rahastojen listauksessa, koska siinä puhutaan myös osake, osakeiden arvoista ja toisin sanoen meidän mielestämme rahoitusmarkkinat ja pörssit eivät ole lähinnä, eivät ole niinkään pitkään aikaisijoituksia, vaan lähemminkin lyhyemmän ajan sijoituksia. Tässä tulee konfliktiristiriita. Me tuemme myös muita tarkistuksia, Rova Lulling ja Debaken tarkistukset, jotka puuttuvat monimuotoistamisvaatimuksiin. Me olemme Jean-Paulin 215 kannalla ja siinä on tietyt kriteerit otettu huomioon myös EPPn Alden tarkistukset, jotka liittyvät myös siihen, miten tämä rahasto päättyy. Ja meillä on muutaman muun tarkistuksen kanssa ongelma, varsinkin niiden tarkistusten kanssa, jotka suuntautuvat piensijoittajiin, jotka haluavat pitkäaikaisijoituksiin mukaan. Meidän ei pitäisi tässä sekoittaa näitä tavoitteita keskenään para, paras keino eh, investoida LTFeille, LTFeihin eh, piensijoittajille on, eh, on USITS-rahastot. Ne ovat hyvin suunnattuja piensijoittajille. Ne tarjoavat myös suojan ja mikään ei estä USITS-rahastojen sijoittamista LTFeihin. Ja tällä tavoin voidaan kaikilla tapaa suojata LTIF-lainsäädäntöä, mutta se on kyllä katettu jo usitsissa. Ja tällä tavoin ei välttämättä suosita kyllä päällekkäisyyksiä, joten katsoisimme tässä usitsia. Sitten jos löysätään sääntöjä varsinkin, äh, varsinkin ammattimaisten sijoittajien osalta tämmöistä suosi 207 tarkistus. Äh, siinä tulevat ammattimaiset sijoittajat, jotka äh, pyrkivät muihin kuin LTIF-tuotteisiin. Heillä on kyllä paljon muitakin tuotteita tarjolla. Meidän ei pitäisi sen takia muuttaa LTIF-lainsäädäntöä ei ole eh, myöskään mitään perustelua eh, alentaa eh, vaatimuksia ja Astrid Lullingin tarkistus 2015 toimivaltaiset viranomaiset pyytävät lisätietoa, miten tämä vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja tässä siis muutama huomio, mutta näitä on kyllä muitakin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Minulla on Jean-Paul Gauzès ja Astrid Lulling täällä puhujalistalla. Varmasti tässä aika riittää. Astrid Lullingin pitää vielä lähteä tästä, mutta eh, Jean-Paul Gauzès ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tässä muutama huomio esitettävänä. Haluaisin eh, kiittää hyvästä yhteistyöstä eh, Odita. Tämä rahaston perustaminen on erittäin hyvä asia, kiitettävä asia. Nämä tarkistukset, joita olen esittänyt, ne liittyvät useaan asiaan. Ensinnäkin pörssiyhtiöiden osalta laajennus ja myös erilaiset salkunhallintamenetelmät ja hallinnolliset seuraamukset – Samoin kuin kysymys, joka tuli esiin jo äsken, eli mahdollisuus vähentää pääomaa elinkaaren aikana. Nämä ehdotukset sen tähden, että voi olla tapauksia, että vaikka nämä rahastot suljetaan tai asetetaan määräajaksi, saattaa olla hyvä toimia niin, että vähennetään pääomaa niin, että jaetaan pääoma sen jälkeen, kun ostot ovat tapahtuneet, jos ei nämä ei halua olla mukana rahastossa. Tämä, tässä pitää olla täsmälliset säännöt, mutta tätä joustoa ei pidä poistaa, koska se ei mene pitkäaikaisvelkaa vastaan. Ja siinä tarvitaan vain tietyt säädöt. Se on hyödyksi monille sijoittajille ja minä luotan tässä esittelijään ja varjoesittelijöihin, jotta löydetään oikeat ratkaisut tässä asiassa, joka on tärkeä yritysrahoituksen kannalta koko Euroopassa. Kiitoksia. Ja sitten Astrid. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tässä keskustelussa pitäisi nyt muistaa, että tavoitteena – eurooppalaisissa pitkäaikaissijoitusrahastoissa on tarjota pääomaa, jonka avulla voidaan rahoittaa reaalitalouden hyödyllisiä hankkeita. Niin kuin me tiedämme, niin nämä rahastot ovat jo lähtökohtaisesti pitkäaikaisia ja se tekee niistä eh, vähemmän likvidejä. Niinpä sijoittajilla on mahdollisuus saada rahat myös etukäteen, mutta se vaikuttaa meistä ristiriitaiselta. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet jo, että esimerkiksi tiettyjen kiinteistörahastojen osalta, jos mahdollistetaan tällainen ennenaikainen palautus. Silloin joudutaan massiivisiin lunastuksiin ja siihen liittyy valtavasti riskejä ajatellen sijoittajia ja viimeisimmät sijoittajat siinä tapauksessa, jotka haluaisivat rahansa takaisin, joutuvat huonon tilanteeseen. Ja kun katson näitä tarkistuksia läpi, niin voin todeta, että kaikki kollegat eivät ole kyllä samalla linjalla kuin itse olen. Meidän pitäisi suojella sijoittajia ja kompromissi hengessä pitäisi toimia myös. Nyt voitaisiin rajoittaa piensijoittajien määrää sellaisiin henkilöihin, jotka ovat kaikista eh, tietoisimpia ja rahallisesti voivat eh, lähteä tällaisiin likviditeettiriskeihin. Tämä saattaisi esimerkiksi kohdistua tiettyyn sijoituskynnykseen, esimerkiksi 100 000 euroa, niin kuin EUVCA-säännöksessä myös pitäisi olla ilmoitus siitä, että ymmärretään täysin nämä riskit. Huomioin nämä kollegojen tarkistukset, Philippe de Bakin, Mosein, Sylvie Goulin ja Thomas Mann muun muassa viittaavat tällaisiin kriteereihin. Minä toivoisin, että voidaan muistaa, että nämä ovat eurooppalaisia rahastoja ja tavoitteena on saada aikaan eurooppalaiset markkinat pitkäaikaissijoituksille ja tästähän tulee eurooppalainen kysymys, niin jäsenvaltioilla pitää olla tiukemmat säännöt, kun Näitä tarjotaan piensijoittajille, varsinkin jos mennään äh, muualle kuin äh, tähän tavoitteeseen. Äh, useat tarkistukset ovat ongelmallisia minun mielestäni tästä näkökulmasta. Ja tarkistukset, jotka liittyvät jakoon, tulo, tuottojen jakoon, ne ovat tietenkin tärkeitä. Pitää olla mahdollisuus myös jakaa pääoma, joka alun perin on tähän kiinnitetty. Sen tavoitteenahan on äh, lisätä pääomaa, joiden avulla voidaan rahoittaa pitkäaikaishankkeita. Niinpä pitäisi olla mahdollista, että olisi vaihtoehtoinen rahasto, joka nimitettäisiin eurooppalaiseksi pitkäaikaissijoitusrahastoksi. Tämän avulla sijoittajat voisivat päästä mittakaavaetuihin ja näin saataisiin monipuolistettua myös rahastotarjontaa niin, että tämä olisi tehokasta ja Tällä tavoin näihin hankkeisiin saadaan pitkää pääomaa. Ei pitäisi olla kiellettyä myöskään investoida Euroopan ulkopuolelle, ei myöskään investoida sosiaalisiin hankkeisiin. En ole vihreiden kanssa samaa mieltä näistä asioista, jos on tällaisia rajoituksia, niin siinä tapauksessa tulisi aika paljon rajoituksia pitkäaikaisijoitusrahastoihin ja sijoittajiin. Silloin tämä hanke ei välttämättä menestyisi kovinkaan hyvin. Ja samassa hengessä myös, jos halutaan suosia LTIF-lainsäädäntöä kentällä, minä itse ja muutkin kollegat ovat ehdottaneet mahdollisuutta, että ELTI voisi eh, epäsuorasti investoida tiettyihin eh, kohteisiin eh, vaihtoehtoisten, raha, vaihtoehtoisten rahastojen kautta. Niissä olisi omaisuuseriä, jotka täyttävät tietyt vaatimukset, niissä pitää olla tietyt rakenteet ja kyseessä on kuitenkin sellainen omaisuuserä, joka olisi tähän tarkoitukseen kelvollinen, niin tosiaankin on tärkeää, että tästä rahastosta tulee onnistunut ja sitä varten meidän pitää ottaa huomioon myös nämä tarkistukset. Kiitoksia. Thank you very much. Um, we, we have time. Kiitos. Komissiokin on paikalla. Meillä on vielä aikaa, joten komissio voi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, the uh, usual three points. Ihan lyhyesti kolme kohtaa, mutta tällä kertaa ne liittyvät toisiinsa. Täällä on puhuttu lunastusmahdollisuuksista kaikille tai osalle tai ei kenellekään. Sitten toiminta-ajan muuttuminen ja sekundaariset markkinat ja listautuminen. Nämä liittyvät toisiinsa, koska kysehän on likviditeetin puutteesta näissä rahastoissa. Pitkään mietimme tätä seikkaa ja tässä ei voida lähteä sille tielle, että lähdetään sijoitukseen ja lunastus hoidetaan hyvin nopeasti toiminta-ajan, ennen toiminta-ajan päättymistä, joten meidän täytyy todellakin katsoa, että toimintamääräysten mukaisesti. Tästäpä syystä me olemmekin ottaneet käyttöön sellaisen lähestymistavan, jossa toiminta-aika määrätään ennalta – ja sitten katsotaan näitä ehdotuksia, joissa todetaan, että toiminta-aikaa voidaan muuttaa, eli rahasto voi olla edelleenkin olemassa, sitä ei tarvitse lopettaa tai lakkauttaa, mutta jatkosta pitäisi sopia kaikkien investoijien kesken ja myöskin niiden mukana, niiden kanssa, jotka haluavat ehkä luopua tästä jatkoajasta. Mutta joka tapauksessa toiminta-aika pitäisi olla olemassa ennalta määriteltynä ja sitä sitten sitä jatkosta päätetään myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten sekundaarimarkkinoihin liittyen tämä esitetty järjestelmä on omiaan tarjoamaan likviditeettiä investoijille, mutta ilman, että lunastukset aiheuttaisivat toimintakauden aikana likviditeettiongelmia. vaikka sekundaarimarkkinoilta investoijia löytyisikin. Siksi me kannatamme tätä sekundaarimarkkinoihin liittyvää ehdotusta. Se, mitä Philip Lambea totesi, että sekundaarimarkkinoilla keskitytään välin sijoituksiin. No me tarkastelemme tätä asiaa, mutta me kannatamme tätä sekundaarimarkkinoiden kaupankäyntiä, koska se on houkuttu houkutteleva järjestelmä, koska silloin voidaan varmistaa hallinnoijien puolella, että tässä on tällainen jatkumo tarjolla. Kiitoksia. No, en mene tässä nyt tämän enempää yksityiskohtiin, mutta kyllä kaiken näköisiä muitakin ehdotuksia, kiinnostavia ajatuksia on ollut ikään kuin tällainen, tällainen vähit pitäisi pitkäaikaissijoitusrahastokin, niin että todella ihan yksityishenkilöilläkin olisi mahdollisuus sijoittaa tällaisiin rahastoihin. No niin, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin esittelijä. Rodi, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämäpä oli todella kiinnostava, oli erittäin kiinnostava keskustelu ja kyllä tämä osoittaa, että me kaikki No, olemme tietoisia tämän hankkeen merkityksestä. No eikä tässä oikeastaan sen suurempia mielipideerojakaan ole. Öö, joitain teknisiä sopeutuksia, jotka voimme luonnollisesti toteuttaa. Uskon, että kompromissi löytyy ensi viikolla ja haluan kiittää sydämellisesti itse asiassa myös komissiota ehdotuksesta ja siitä tuesta, jota olemme saaneet, kun äh, olemme nyt tätä asiaa yhdessä valmistelleet. Kiitoksia. Hyvä, kiitos oikein paljon. Haluaisin vielä muistuttaa, että niin kuin esittelijä totesi, me voimme sitten 17. helmikuuta toimittaa äänestyksen valiokunnassa ja tämän jälkeen huhtikuun täysistunto käsittely. Siitäpä tuleekin kiireinen täysistunto. Paljon tavaraa esityslistalla. Jos ei muita asioita ole, niin totean, että seuraava kokous on maanantaina 27. tammikuuta kello kolmesta puoli seitsemään. Kiitoksia kaikille. Kokous päättyy.